Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tähän erityiseen saliin. En tiedä, miksi olemme täällä, mutta täällä olemme. Meters later, my God, no. I need some... Niin, täällä vähän lasejakin, että näen kaiken täällä, mutta, mutta eikä tästä. Eli lämpimästi tervetuloa. Onko teillä kysymyksiä tai ongelmia liittyen esityslistaan? Ei, eikä minulla ole myöskään mitään puheenjohtajan ilmoituksia. Voimme siirtyä kohtaan kolme. Energiainfrastruktuuri. Sosa Wagner on tässä esittelijänä. Näinkin hänet täällä ja siellä hän onkin. Hän on siis esittelijä ja annan hänelle nyt ensin puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Käsittelemme työasiakirjaa, jonka olen siis saanut esitellä kollegoille. Ensinnäkin haluan korostaa sitä, että energiapoliittiset tavoitteemme EUn toimielimissä ovat hyvin selkeitä. Me haluamme luoda energian sisämarkkinat, toimia kestävästi, käyttää uusiutuvia energialähteitä, saada aikaan toimitusvarmuutta ja kilpailukykyä. Nämä ovat ne tavoitteet, joihin eurooppalaisella energiapolitiikalla pyritään toimielinten määritelmien mukaisesti. Ja on aivan selvä, että nämä energiapolitiikan tavoitteet, niitä ei saavuteta ilman sellaisia infrastruktuureja, jotka sopeutuvat juuri tällaiseen energiamalliin, eli siihen malliin, jota Euroopan unionin toimielimet puolustavat. Ja siksi tarvitaankin tämä mietintö, joka käsittelee infrastruktuureja ja infrastruktuureihin liittyviä painopistealueita. Odotamme myös normatiivista sopia, sopivaa tukea tälle asialle Lissabonin sopimus äh, on ottanut meidät mukaan määrittelemään energiapolitiikkaa. Ja neljänneksi haluaisin vielä muistuttaa, että kun energiaprioriteetteja muokataan ja infrastruktuuriprioriteetteja muokataan, niin lähdemme tässä uusille raiteille uuteen suuntaan, mutta meillä on kuitenkin pitkät perinteet näistä asioista ja meillä on paljon välineitä käytössämme. Eli meillä on hyvin laajaa energia-alan lainsäädäntöä, jota kannattaa soveltaa. Sitä ei sovi unohtaa. EUn toimielimet usein unohtavat uutta lainsäädäntöä luodessaan vanhan lainsäädännön. Eli muistuttaisin, että pidetään mielessä se, mitä on jo tehty. Koska ne liittyvät hyvin pitkälti infrastruktuurikysymyksiin. Viittaan tässä esimerkiksi kolmanteen sisämarkkinapakettiin, sen toimitusvarmuusasetukseen kaasun osalta ja meidän täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, että uusien energiainfrastruktuuri, luominen ja muu energiapolitiikka, niiden täytyy olla johdonmukaisia muiden EUn politiikkojen kanssa. Eli tämä kaikki on osa suurempaa kokonaisuutta, jolla pyritään siihen, että eurooppalaisten elintaso nouse ja että saavutamme Lissabonin asettamat tavoitteet. Eli meidän täytyy pyrkiä johdonmukaisuuteen erilaisten ympäristösuojamekanismien, ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kysymysten ja muiden kysymysten välillä. Ja energiapolitiikka kuuluu tähän ja sen sisällä taas ovat painopistealueet ja infrastruktuurikysymykset. Ja EU:ssa on ollut näitä kysymyksiä käsittelevää lainsäädäntöä jo jonkun aikaa, mutta nyt halutaan päästä eteenpäin vanhasta epäonnistuneesta suunnitelmamallista. Tämä ei ole meidän visiomme. Me haluamme päästä nyt eteenpäin siitä, mitä tähän asti on saatu aikaan. Mihin pyrimme sitten tällä uudella politiikalla? hyvin selkeisiin tavoitteisiin. Haluamme jakaa sähköenergiaa älykkäiden verkkojen avulla. Ja meidän täytyy hallinnoida tällaista älykkäiden kaupunkien käsitettä. Eli sellaisten kaupunkien, jotka todella sitoutuvat ympäristön suojeluun, ja siihen, että pyritään politiikoilla säästämään energiaa, vähentämään kansalaisten energian kulutusta. Tämä on hyvin tärkeä näkökulma, johon täytyy saada mukaan kaikkien jäsenvaltioiden ja paikallistason ja kunnallistason poliitikot. He joskus jäävät täällä Brysselissä hieman unohduksiin. Sitten tehokas kaasun jakeluverkosto ja muiden energiamuotojen jakeluverkosto ovat myös tärkeitä. Eli tähän suuntaan mennään. Eli pyritään samalla vähentämään riippuvuutta ulkoisista lähteistä ja toiseksi halutaan päästä eroon tällaisista energiasaarekkeista. Ne ovat mielestäni kaksi avaintavoitetta, joihin tulee pyrkiä energiasuunnittelussa. Ja meidän täytyy käynnistää asia, jota komissio kutsuu energiakäytäviksi. Ja toiseksi tällaiset Euroopan laajuiset, Euroopan taso, tasoisesti mielenkiintoiset hankkeet. Kriteerien lisäksi tarvitaan myös hierarkiaa, kriteerien hierarkiaa silloin, kun katsotaan, mitkä ovat tällaisia Euroopan näkökulmasta mielenkiintoisia hankkeita. Ja tässä käännyn komission ja valiokunnan puolelle, jotta todella pohdimme näitä kriteereitä syvällisesti. Kriteerien lukkoon lyöminen on äärimmäisen myönteistä kaikelle tulevalle kehitykselle tulevina kuukausina. Ja uskon, että näihin kriteereihin tulee kuulua energian säästö ja olemassa olevien infrastruktuureiden käyttö. Totta kai näitä voi olla myös paljon muita, mutta pyydän valiokuntakollegoitani auttamaan minua tässä työssä, kuten olettekin jo tehneet. Ja meidän täytyy päästä vieläkin eteenpäin. Tässä siis vetoamme komissioon, niin siinä, että se todella profiloituisi entistä paremmin tässä asiassa. Ja yksi asia, joka herättää suurta huolta, kun äh, muokataan energiapolitiikkaa ja prioriteettia, liittyy lupamenettelyihin, lupien myöntämiseen, autorisointiin 27 jäsenvaltiossa. Tilanne on hyvin monimutkainen. Meillä on paljon erilaista kansallista lainsäädäntöä, jotka ovat tyypillisiä jokaiselle yksittäiselle jäsenvaltiolle. Joskus EUlla ei ole toimivaltuuksia puuttua näihin asioihin, mutta meidän tulee kuitenkin ponnistella näissä kysymyksissä, koska kyseessä on keskeinen asia. Usein hankkeet venähtävät yli kymmenen vuoden pituisiksi, koska niitä hallinnoivat eri tason viranomaiset, paikallistason, aluetason ja niin edelleen ja usein ei noudateta selkeitä aikatauluja. Ja EU-lainsäädännöllä tulisi harmonisoida asioita ja meidän tulisi käyttää niitä EU-lainsäädännön antamia mahdollisuuksia, joita meillä on, joilla harmonisoidaan pääasioita. Ensinnäkin määrä aikoja, joiden sisällä tietyt hankkeet pitää saattaa päätökseen. Ja sitten tällainen Siis, mm, siis meidän täytyy päättää, miten suhtautua siihen, että paikalliset viranomaiset eivät tee asialle mitään, ovat tavallaan hiljaa. Nämä ovat niitä tärkeitä kysymyksiä. Sitten yhden luukun järjestelmä, mutta siihen liittyy kuitenkin usein ongelmia, kun toimitaan rajat ylittävästi kun meillä on tällaisia rajat ylittäviä hankkeita, niin silloin ongelmatkin ovat usein suurempia, mutta meidän täytyy kuitenkin käsitellä yhdessä näitä asioita. Totta kai toissijaisuusperiaatetta täytyy kunnioittaa, se on yhteisön säännösten perusperiaate ja lisäksi meidän täytyy taata se, että ihmisiä kuullaan. On hyvin tärkeää, että kansalaiset tuntuvat, tuntevat olevansa osa näitä hankkeita, koska eri kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen mahdollinen vastustus voi olla hyvin suurta. Tämä on nähty ja se saattaa tuhota suuria hankkeita. Joten siksi on äärimmäisen tärkeää, että hankkeisiin liittyvät kansalaiset otetaan todella mukaan toimiin. Jo hankkeiden syntymisvaiheessa heille tulee kertoa kaikista teknisistä näkökohdista ja heille pitää antaa mahdollisuus ottaa asioihin kantaa. Olemme päässeet tässä asiassa eteenpäin. Ei ole totta, että kansalaiset ovat jääneet suurten hankkeiden tai tota, niistä täysin syrjään. Eli edistystä on ollut tältä osin, mutta tätä asiaa ei voi kuitenkaan koskaan korostaa tarpeeksi. Ja mietinnössä puhun sen puolesta, että usein rahoitus on yksityistä, mutta julkistakaan rahoitusta ei voi sulkea tästä pois silloin, kun hankkeella on tietty kaupallinen ja eurooppalainen poliittinen tai julkinen näkökulma, intressi. Komission ja meidän täytyy yhdessä pyrkiä myös siihen, että otetaan entistä paremmin esiin rajat ylittävien hankkeiden rahoitukseen liittyvät ongelmat, eli kuka maksaa mitäkin. Ja tässä yhteydessä on hyvin tärkeää korostaa, että rahoitusongelmien lisäksi kaikki energia-alan toimijat pyytävät selkeää sääntelykehystä. Kaikkein pahinta energiahankkeiden sopivalle rahoitukselle, tämän voin kaikille sanoa, on se, että lainsäädännössä huovataan ja soudataan jatkuvasti. Ja tämä on todella haitallista näillä markkinoilla toimiville tahoille. Eli tarvitaan selkeä, vakaa sääntelykehys, jotta voidaan päästä eteenpäin, jotta voidaan todella löytää ratkaisu rahoituskysymyksiin. Nyt olen siis ilmaissut oman näkemykseni tässä lausunnossa. Ja totta kai olen valmis kuulemaan teitä ja korjaamaan omia näkemykseni sen perusteella, mitä te ehdotatte. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että muiden poliittisten ryhmien esittelijöiden kanssa tehty työ on ollut äärimmäisen palkitseva. Ja yhteistyö on ollut ystävällishenkistä ja samalla hyvin hedelmällistä. Toivottavasti näin on aivan töiden päätökseen asti. Kiitos. Bedanke mich ganz herzlich. Kiitoksia. Meidän täytyy nyt hieman katsoa tässä kelloa ja siksi olisinkin tyytyväinen ja kiitollinen siitä, että kunnioitatte puheaikoja. Minä pidän täällä kellon päällä. Eli nyt päästän ensin puheenvuoron ne kollegat, jotka eivät viime kerralla saaneet puheenvuoroja, ja sitten varjoesittelijät. Eli Kolaska Bobinska ensimmäisenä. Dziękuję bardzo. Nawet nie przypuszczałam, że pan jeszcze pamięta e, o tej kolejce z poprzedniej. Kiitos. En odottanut, että muistaisit vielä puhujat edelliseltä kerralta. Yksi asioista, jota meidän pitäisi ottaa huomioon meidän mietinnössämme, on se, mikä mainittiin myös tässä esittelijän toimesta, ja se mainitaan myös muiden mietintöjen esittelijöiden toimesta, on selkeä hankkeiden valinta. Tämän kanssa meidän pitää työskennellä. Meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että jokainen hanke, joka täytetään, niin se noudattaa ainakin kahta eri kriteeriä. On paljon hankkeita, joissa ainakin yksi kriteeriä täytetään, joten meidän pitää valita ne, jotka vastaavat kahteen kolmen kriteerien. Esimerkiksi meidän pitäisi kiinnittää huomiota eurooppalaisen hankkeen määritelmään. Komissaari sanoi esimerkiksi, että Nord Stream on eurooppalainen hanke, mutta se ei tarvitsisi eurooppalaista rahoitusta. Sitten voidaan kysyä, että missä määrin se on eurooppalainen hanke. Komissaari varmasti tarkoitti sitä, että se antaa meille varmuuden, toimitusvarmuuden, mutta tämä on vain yksi kriteerioista. Eli meidän pitää työstää tätä eurooppalaisen hankkeen määritelmää sekä laatukriteereitä. Toinen asia, johon meidän pitää keskittyä, on rahoitus. Ja tässä minun mielipiteeni on se, että meidän ei pitäisi luoda tai täytäntöönpanna uusia välineitä, koska uusien välineiden luominen vaatii aikaa ja kokeilua erehdyksen kautta ja on tietty aika, joka tarvitaan tällaiselle prosessille. Meidän pitää toimia nopeasti meidän infrastruktuurihankkeissamme, joten siksi meidän pitää käyttää niitä välineitä, jotka ovat jo olemassa, esimerkiksi kohesiorahastoa. Kolmanneksi, kun puhutaan Euroopan laajuisista verkoista, niin normaalisti ajatellaan uusien yhteyksien kehittämistä ja uusia reittejä. Tämä on tietysti tärkeää, mutta jos eurooppalainen järjestelmä pitäisi olla yhtenäinen, niin meidän pitäisi pohtia modernisaatiota niillä Euroopan laajuisen verkon osilla, jotka ovat niiden palveluelämänsä tai palvelukierronsa loppupuolella ja joita ei, jotka eivät enää olisi operaationaalisia tässä Euroopan laajuisessa verkossa. Ihan lopuksi haluan sanoa, että on erittäin hyvä, että me ajattelemme hankkeita Pohjanmerellä ja että emme unohda esimerkiksi Afrikkaa, mutta meidän pitää myös muistaa ne maat, joissa infrastruktuuriverkot, esimerkiksi sähköverkot, ovat alikehittyneitä ja ehkä väärissä paikoissa – on paljon suuria alueita Euroopassa, jossa tällaiset yhteydet puuttuvat. Kollegi Vidal Quadras. Kiitos sitten Vidal Quadras. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö on hyvin laaja-alainen. Tämä on aivan selvä, koska tämä valiokunta, parlamentti ja yleisesti ottaen toimielimet ovat jo yli kymmenen vuotta työstäneet tällaista liberalisoitua, tehokasta ja yhdennettyä energiamarkkinaa, jolla olisi eurooppalainen ulottuvuus ja jolta, josta koituisi hyötyä meidän kilpailukyvyllemme ja kansalaisten elintasolle. Olemme säätäneet paljon lakeja viime aikoina me olemme olleet hyvin kunnianhimoisia. Ja tämä tämän päivän mietintö täyttää tavallaan porsan reijän, jonka avulla saadaan tavallaan lihaa luiden päälle, koska jos tätä ei toimeenpantaisi, pantaisi, silloin kaikki muu jäisi tyhjäksi, steriiliksi. voimme luoda kaikkia suunnitelmia, joita haluamme tehostaaksemme energiamarkkinoidemme tehokkuutta, mutta ilman tarvittavaa infrastruktuuria, jonka avulla markkinat voivat toimia, niin kaikki jää pelkäksi sanahelinäksi. Joten kuten sanoin, tämä tänään käsiteltävä aihe on äärimmäisen tärkeä koko tässä energiamarkkinoiden tavoitteessa. Kaikki se, mitä esittelijä sanoi, kuulosti minusta varsin hyvältä. Sekä sisällöllisesti että sen suhteen, että hän osoitti hyvää tahtoa ja sitä, että teemme todella yhteistyötä erityisesti varjoistelijoiden kanssa. Ja tässä yhteydessä, hyvä puheenjohtaja, olemme saaneet komissiolta sellaisen asiakirjan, josta on hyvä lähteä liikkeelle. Aina näin ei ole. On tapahtunut niin, että komissiolta on saatu asiakirjoja, jotka eivät ole mitenkään vastanneet sitä, mitä me olisimme toivoneet, mutta näin ei tällä kertaa ole, vaan komissio on todella esitellyt tällä kertaa sellaisen tekstin, joka menee mielestämme oikeaan suuntaan ja jossa on kaikki olennaiset elementit jotka mahdollistavat hyvän työn teon. Nyt sitten konkreettisiin kysymyksiin. Esittelijä viittasi hallinnollisiin menettelytapoihin liittyen lupamenettelyihin. Ne ovat erityisen vaikeita silloin, kun on kyseessä rajat ylittävät tapaukset tai sellaiset, jotka koskevat useampia jäsenvaltioita. Ja tällaisissa tapauksissa meidän täytyy toimia EU-tasolla, jotta voidaan yksinkertaista ja nopeuttaa tällaisia hankkeita, mikä ei ole siis mitenkään helppoa, koska toissijaisuusperiaatetta tulee kunnioittaa, mutta meillä on kuitenkin käytettävissämme välineitä, joiden avulla voimme päästä eteenpäin. Meidän tulee käyttää niitä ja silloin, jos näin teemme, niin pääsemme mietinnön tavoitteisiin. On myös sellaisia tilanteita, joissa vaikeudet syntyvät siitä, että ei ole riittävää houkuttelevuutta tietyssä hankkeessa sijoittajien silmissä. Ja tällaisissa tapauksissa meidän täytyy pyrkiä siihen, että äh, hallitukset äh, toimivat tariffeja säädellessään niin, että sellainen taho, joka periaatteessa olisi valmis antamaan rahoitusta tietylle hankkeelle, ei olekaan sitten kiinnostunut näin tekemään hallinnollisten seikkojen takia. Ja näin koko hanke sitten tavallaan kuivuu kasaan. Eli kustannusten täytyy olla oikeasuhtaisia. Hallintointikustannukset eivät saa nousta liian korkeiksi. Eli silloin kun hanke on houkutteleva, emme saa sitä tuhota vääränlaisella sääntelyllä, joka ei ole taloudellisesti kannattavaa. Hyvässä energiainfrastruktuuripolitiikassa lähtökohtaisesti meidän tulee täytäntöön panna täysimääräisesti kaikki jo hyväksytty lainsäädäntö, eli kolmas energian sisämarkkinapaketti ja asetus, joka käsittelee toimitusvarmuutta. Ja se, että lainsäädäntöä täytäntöönpannaan täysimääräisesti, on edellytys sille, että infrastruktuuripolitiikka voi onnistua. Ja siksi komission tulee hyvin tarkasti valvoa sitä, että jäsenvaltiot ajallaan täytäntöönpanevat lainsäädäntöä. Ja jos lykkäystä ja viivästyksiä tulee, niin silloin täytyy lähteä oikeisiin toimiin. Ja puheenjohtaja, tarvitsemme konkreettisesti sellaisia infrastruktuureja, jotka ovat mielestämme painopistealueita. Ne ovat tärkeitä toimitusvarmuuden suhteen ja siinä, että pystymme torjumaan ilmastonmuutosta. Voi olla, että näihin tarvitaan julkista rahoitusta, jos yksityisen sektori ei tähän yksin lähde. Ja voimme toimia kahdella eri tavalla. Meillä voi olla tietty luettelo tai sitten voimme käyttää tiettyjä kriteereitä ennen kuin listalle pääsee. Ja itse kannatan sitä, ja minusta vaikutti siltä, että esittelijäkin näin ajattelee, että aluksi laatisimme luettelon niistä kriteereistä, joita me kaikki kannatamme. E-, eli se, että ensinnäkin päästään näistä energiasaarekkeista eroon. Silloin jos jäsenvaltio on riippuvainen ainoastaan yhdestä energian toimittajasta, niin olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että tällainen haavoittuva asema on huono ja tämä olisi hyvä kriteeri, jonka pohjalta lähteä toimimaan. Ja sitten tarvitsemme sellaisia infrastruktuureja, jotka edistävät alueellista yhteistyötä niin, että silloin kun puhumme konkreettisista kysymyksistä, pääsemme eroon kaikista kit- kitkakysymyksistä. Eli tämä voisi olla yksi kriteeri, joka helpottaisi sitten toimia hyvin laajasti. Joten puheenjohtaja, meillä on vielä paljon töitä tehtävänämme. Olemme päässeet hyvin liikkeelle. Ja professori Sosa Wagner voi aivan varmasti luottaa minun yhteistyöhöni siinä, että tässä päästään hyvään lopputulokseen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia minunkin puoleltani. Hyvät kollegat, vielä viittaisin lyhyesti siihen, että mitä enemmän aikaa tässä nyt kaikki käyttävät, niin se kyllä näkyy täältä ja jos emme pysty nyt yhtään lyhentämään puheaikoja, niin silloin kaikki eivät saa puheenvuoroa. Eli annan, antaisin kaksi minuuttia kaikille. Karim, Karim seuraavaksi. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä aikaisemmin puhujien kanssa tässä. Luin tämän työasiakirjan, joka esitteli esittelemme täällä. Haluaisin keskittyä vain yhteen asiaan, ja se on se asia, minkä herra Vida Quadros juuri päätti tässä omassa esityksessään lopuksi. Eli infrastruktuurin rakentaminen on muuta selvää, että meidän pitää tehdä tämä Ilman yhteistä energiainfrastruktuuria emme voi lyödä myöskään yhtäisiä energiamarkkinoita Eurooppaan. Niin me tiedämme kaikki nämä argumentit, minkä takia tämä on hyvä tavoite eurooppalaisille kuluttajien kannalta. Vaikeus on se, että jotkut projektit ovat kaupallisesti kannattavia. Jotenkin on vaikea, sittenkin tämä läpi, jos ei ole lainsäädäntöä olemassa jo näihin rajatulittaviin projekteihin. Jotkut projektit, jotka eivät ole välttämättä heti kaupalliset kannattavien tarvitsevat julkista rahoitusta. Ja ongelma onkin se, että mitkä projektit tarvitsevat sitä julkista rahoitusta, miten tämä päätetään ja miten, mitkä jäävät sitten ulkopuolelle. Sillä kuka tahansa kehittäjä tietenkin olisi kiinnostunut saamaan vähän ainakin julkista rahoitusta, jotta voivat vähentää omaa investointikuluaan tähän projektiin. Tämä on järkevää. Eikä kuitenkaan kannata paloitella että pieniin osiin näitä julkisia varoja. Että kyllä tämä esittelijän suunta on ihan oikea suunta tässä. Sivulla kuusi, jotta voidaan välttää näitä sitä, että me jäätään liian moniin projekteihin tämä mahdolliset varat niin tarvitaan avointa metodologiaa. Tämä on oikea suunta, kyllä. En tiedä, voimmeko ehkä projektilistan näistä, mutta jos on selkeä metodologia, metodologia prior, äh, tästä, tästä kriteerit, niin kyllä me tiedämme sitten heti alusta lähtien, minne nämä jaetaan nämä rahat. Tämä on tietenkin suuri haaste meille, mutta meidän pitää kyllä pitää nämä mielessämme. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Riera Madurell. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijä hänen tekemästään työstä ja sanoa, että olen hyvin pitkälti hänen kanssaan yhtä yksillä samoilla linjoilla. Mutta haluaisin kuitenkin esittää pari huomiota. Esittelijä ja Vidal Quadros sanoivat, että energiasarkkeista on päästävä eroon. Ja siksi otasin esiin konkreettisen kysymyksen siitä, että mietinnössä tulisi uudelleen toistaa se, että EU on sitoutunut 10 prosentin yhteenliittymis yhteensopivuustavoitteeseen. Tämä liittyy siis Barcelonan hankkeeseen ja meillä on siis tämä 2020-2020 tavoite ja se olisi äärimmäisen tärkeä tämänkin kannalta. On selvää, että eurooppalaisten infrastruktuurien kehittäminen ei voi liittyä pelkästään jäsenvaltioiden tahtoon eikä pelkästään kaupallisiin tarkoitusperiin. Tällaiset kansalliset etenemissuunnitelmat ovat hyvin tärkeitä, mutta olemme kuitenkin havainneet, että koordinointia ja yhteistyötä ja tällaista yhteiseurooppalaista näkemystä ei ole kylliksi. En nyt puhu tästä tämän enempää, koska kollegani tästä jo puhuivat. Ja sitten toiseksi rahoitus. Vaikka infrastruktuurin rahoituksessa täytyykin käyttää pohjana markkinalähtöisyyttä, niin tässä puhutaan, että verkkojen kehittämiseen tarvitaan 100 miljardia, mutta nämä varat on hyvin hankala saada kokoon, vaikka meillä olisikin vakaa sääntelykehys. On välttämätöntä lisätä EUn talousarvion rahoja näille tärkeille hankkeille, jotka tarvitsevat rahoitusta. Ja lopuksi haluaisin vielä lyhyesti viitata kuluttajiin. Kuulen usein argumentointia siitä, että emme voi investoida infrastruktuureihin, koska tämä taas vaikuttaa selvästi energian hintaan. Me tiedämme, että loppu, energian loppuhinnasta infrastruktuurin osuus on hyvin pieni. Esimerkiksi omassa maassa, niin se on alle 10 prosenttia kaasun hinnasta. Ja tiedämme, että mitä enemmän infrastruktuuria on ja yhteenliittymiä on, niin sitä kilpailukykyisempi ja sitä parempi markkina on. Joten kyllä siitä, että infrastruktuuria tulee lisää, on hyötyä myös kansalaisille. Ja vielä haluan esittää sitoumukseni siitä, että teen todella tiivistä yhteistyötä esittelijän kanssa siitä, että siinä, että päästään hyvään lopputulokseen. Kiitos. Nyt vielä tiedoksi se, että meillä on tässä kymmenen puheenvuoropyyntöä ja ennen kello kymmentä pitäisi vielä käsitellä toinenkin asia esityslistalta. Nyt Jadot. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Tietysti ihan haluan kiittää tästä äh, esittelijän työstä. Yksi kohta. Tietysti tuemme esittelijän kantaa, kun hän puhuu energiainfrastruktuureista. Meillä ei voi olla kasvihuonekaasupääsy vähennystavoitteita, jos infrastruktuurit eivät tue tätä tavoitetta. Eli tämä on erittäin hyvä kohta. Yksi erittäin hyvä idea, minkä esittelijä sanoi, on se, että siirretään energiaa politiikassa tällaisen hierarkisen infrastruktuurin. Me keskustelimme jo tästä aikaisemmin ja esittelijä organisoi tapaamisen komission kanssa eh, komission työn tukemisesta. 140 miljardia euroa tähän on investoitu, mutta jos on muita malleja, energiamalleja, jotka sanovat tai ovat sitä mieltä, että jos me investoimme energiaan, niin tämä luku vähenisi. Eli on erittäin tärkeää, että me e, euro, investoitujen eurojen vuoksi sekä energiajärjestyksen vuoksi, että tämä toteutetaan. E, komissio pitäisi tehdä muodollinen Tätä pitäisi tehdä muodollinen pyytö Euroopan komissiolle, että kaikki energia World Mapin ää, e, energiat tai energiamalli, jota komissio käyttö, käyttää, että komissio ei saisi olla kiinnittynyt tiettyyn malliin, joka ei ole yhteyksissä nykyisen käytetyn mallin kanssa. Kolmas kohta, prioriteetti. Tietysti meillä pitää olla prioriteetteja näiden käytävien osalta, mutta käytävien välillä pitää olla myös prioriteetteja. Meillä on kolme tärkeää prioriteettia, jotka ovat kiireellisiä ja tärkeitä on tietysti näiden äh, Pohjanmeren verkoston prioriteetti. Tähän pitää panostaa kaikki potentiaali, mutta ei ainoastaan uusiutuviin energiavaroihin, vaan myös tämä äh, itä-länsi käytävä on erittäin tärkeä solidaarisuuden kannalta. Ja kuten sanottiin, niin nämä alueiden, eri, eristyksessä olevien alueen vuoksi. Sitten uudet infrastruktuurit. Tietysti me haluamme, että tämä etenee, mutta hanke, josta ei ole keskusteltu paikallisten kansalaisten kanssa, niin se, e, me tarvitsemme siis keskittymistä paikallisella tasolla. Sitten viides kohta. Tässä työasiakirjassa ei puhuta ka- kaasu- tai hiilivuodoista – ja tämän pitää liittyä äh, verkkojen kehittämiseen. Eli tämä asia pitää ottaa huomioon. Sitten viimeiseksi mielestäni tässä mietinnössä, jos katsotaan kuinka Amerik- Pohjois-Amerikassa käytetään tätä järjestelmää, tämä on liuskekaasua, niin tämä mahdollisuus, että voitaisiin käyttää liuskekaasua on nolla. Tämä pitäisi eh, rakentaa infrastruktuureja. Minä haluaisin, että tämä asia otettaisiin esille meidän keskusteluissamme. Ja, es werden nicht mehr alle Kollegen dran. No niin, nyt kaikki kollegat eivät enää saa kyllä puheenvuoroja, jos näin jatketaan. Valean even though Kiitoksia puheenjohtaja, vaikka olenkin liberaaliryhmän varjoesittelijä. Pidän lyhyen puheen kuitenkin. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvistä, laajasta, hyvästä ja laajasta asiakirjasta. Haluan myös todeta, että olen erittäin tyytyväinen siinä, että komissiolla on tämä kunnianhimoinen energiapaketti. Tämä on hyvä askel eteenpäin. Pari kommenttia vain. Ensinnäkin, kun puhutaan infrastruktuuriinvestoinneista ja suunnittelusta, meidän pitää jotenkin katsoa tätä 2050 suuntaan. Ja rohkaisisin komissiota, että on ollut johdonmukaisia tämän kaiken kattava 2050 tiekartan mukaan, joka tehtiin vähän aikaa sitten, 2020 tavoitteiden kanssa. Toiseksi, haluaisin todeta, että tässä taloudellisessa tilanteessa meidän pitäisi muistaa, että tarvitsemme myöskin energialähteiden kirjoa ei pelkästään katsoa tiettyjä lähteitä, että niitä mukaan ei voisi moraalisti käyttää. Sitten projektien koosta vielä. Minun mielestäni sen sijaan tässä, tässä annetaan ämpärittäin rahaa isoihin projekteihin, voitaisiin keskittyä pieniin, kulutehokkaisiin projekteihin, jotka ovat tehokkaampia, eh, koska ne antavat myöskin lisää arvoa nopeammin. Tämän takia ne ovat tehokkaampia. Olen samaa mieltä myöskin esittelijän kanssa, että pitää luoda kriteereitä ja selkeä hierarkia projektien kesken, joita me tulemme myöhemmin katsomaan. Sitten rahoitusnäkymistä vielä. Tuen komission lähestymistapaa markkinapohjaista rahoituksesta, mutta uskon, että meidän pitää kuitenkin käyttää uusia rahoitusvälineitä – ja meidän pitäisi myöskin harkita mahdollisuuksia, että voitaisiin tehdä tällaisia projektiobligaatioita. Ja Eurooppalainen investointipankki voisi myöskin auttaa infrastruktuuriinvestoinneissa. Ja lopuksi vielä haluaisin yhtyä muiden kuoroon ja todeta, että meillekin on hyvin tärkeää se, että nähdään kunnianhimoisempia tavoitteita, kun pyritään tekemään näitä hyväksyntää menettelyjä. Tällaista yhden lukumenettelyä voitaisiin käyttää projekteihin. Tässä kaikki tällä kertaa. Jatkan toisella kertaa sitten. Kiitos sitten Szymanski. Dziękuję bardzo. Ja starałem się przeczytać ten komunikat e, raz jeszcze w Minä yritin lukea tämän paperin vielä kerran, kun otetaan huomioon neuvoston päätelmät ja voidaan nähdä selvästi, että me, meillä voisi olla jotakin huomioita – tämän energiaverkon te- kehittäminen ei voi liittää, liittyä ainakaan, ainoastaan näihin uusiutuville energiavaroihin, vaan sen pitää liittyä myös kansallisiin verkkoihin, jotta voidaan käyttää sisäisiä resursseja. Lisäksi yhte, yhteisistä markkinoista pitää tehdä paremmat monilla alueilla Euroopan unionissa, joten tarvitaan paljon kriteereitä kehittymiselle sitten kansallisten välis, väliset yhteydet, ne takaavat yhteisten markkinoiden paremman kehityksen. Sen pitää mennä yhdessä, yhtä matkaa kansallisten kehitysten kanssa. Tietysti suurin ongelma on se, että pitää valita oikeat prioriteetit, jotka ovat Euroopan edun mukaisia. Olen varma siitä, että markkinat pystyvät hallinnoimaan investoijia tiettyyn pisteeseen asti, mutta meidän pitää miettiä, mihin käytämme eurooppalaisen rahan. Ainoastaan ne hankkeet, jotka täyttävät tietyt kriteerit, jotka, joita Euroopan unioni odottaa, niin tämä pitäisi ehkä olla tekemisissä uusiutuvien energiavarojen kanssa, mutta sen pitää liittyä myös energiaturvallisuuteen. Ja tässä me tarvitsemme hajauttamista, monipuolistamista, ei ainoastaan energian siirtoon, vaan myös energian lähteisiin. Ja tässä elementti, joka vaatii paljon huomiota, on yhteys pohjoisen ja etelän välillä, eli Puolan kaasupäätteistä äh, oh, etelänpäin. Ja parhaat ratkaisut eivät ole se, että pitää tehdä tehokkaasti töitä, vaan me tarvitsemme kansa- ke- konkreettisia tuloksia. Mitä tulee liuskekaasuun, en tiedä usko, että meidän pitäisi todella tutkia ainoastaan taloudellista näkökulmaa. Me katsotaan esimerkiksi ydinvoimaa. Jos meillä on tällainen lähestymistapa tähän vuosia sitten, niin meillä ei olisi sitä tällä hetkellä. En usko, että tämä osa meidän energiamiksistämme tai tarvitsee rahoitusta. Se vaatii kunnollista oikeudellista perustaa jotta ei ole byrokratiaa ja hallinnollista blokkausta. Eli tämä on se, mitä, tämä on se, mitä teollisuuden alla meiltä tarvitsee. Emme saa aina ajatella kassavirtoja, vaan meidän pitää myös ajatella sitä, että kuinka me emme saamme oikean lainsäädännön paikalle. Kollega Balčytis. Balčytis. Taip, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už. Minä haluaisin kiittää esittelijää hyvin kattavasta asiakirjasta. Toivottavasti tulevaisuudessa myös, tämä on myöskin sitten hyödyllisempi kuin ne aikaisemmat EUn politiikat Euroopan laajuisista verkoista. Emme välttämättä näe tuloksia. Tämä oli liian jäykkää ja liian hajanaista aikaisemmin. Pääasiakirja kattaa monia yksityiskohtia. Totta kai suunnittelu pitää olla tulevaisuudessa selkeä ja komission tulee valvoa täytäntöönpanoa yksittäisten projektien tasolla. Uskon, että energiasaarekkeiden ajatus on ihan oikea. Ja myöskin ajatukset siitä, kuinka infrastruktuuri tulee kehittää, ovat oikeita, koska tämä pitää olla eurooppalainen etu, ei myös pelkästään kansallinen etu. Minusta on tärkeää painottaa, sitä, että uusiutuvat energialähteet ovat myöskin osa tulevaa politiikkaamme, joten komission tulisi laskea ydinenergian kulut, joita käytämme tänään siis, ei pelkästään näitä rakennus- ja käyttökuluja, vaan pitäisi myöskin laskea mukaan sitten ydinjätteen käsittelykulut, joka kestää tietenkin jopa tuhansia vuosia kyllä uusiutuvat energialähteet ovat tässä mielessä hyväksyttäviä. Ja minusta tämä mietintö tulee olemaan uusi askel energiapolitiikan luomisessa. Kiitos. Sitten Marcin Marinkiewicz. Ja w pełni zgadzam się z Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Komission asiakirjasta puuttuu laajempi näkökohta näihin käytäviin. Vaikuttaa siltä, että kokoisesta, kokonaisesta energiatuotannosta tämä olisi erittäin tärkeä asia. Mitä tulee sitten neuvostoon ja huippukokoukseen, päätelmissä on maininta että siitä, että mitään lähdettä ei pitäisi syrjiä ja tällä tarkoitan erityisesti tavanomaisten ja ei-tavanomaisten äh, liuskekaasun käyttöä. Sitä ei pitäisi syrjiä, kuten herra Schumanski sanoi, koska mielestäni Eurooppa saattaisi käyttää tätä kaasulähdettä tulevaisuudessa. On 65 miljardia metriä metriä, jota on käytetty Amerikassa, joten tämä pitäisi ottaa huomioon, on 70... Äh, mitähän? Tämä on pitkän aikavälin perspektiivi, mutta sitä pitää, se pitää ottaa huomioon. Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Să-l felicit pe... Kiitos. Haluan äh, onnitella Sosa Wagneria hänen tekemästään erinomaisesta mietinnöstä. Ja kun ryhdymme keskustelemaan energiapolitiikan tulevaisuudesta, niin meidän täytyy todella muistaa solidarisuuslausekkeen soveltaminen, joka otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksessa. Eli jos jokin jäsenvaltio joutuu kärsimään energiakriisistä, niin se saa apua muilta jäsenvaltioilta. Ja että energia todella on kaikkien käytössä. 30 prosenttia kotitalouksien tuloista menee perushyödykkeiden, kuten energian maksamiseen, joten energian hinnan täytyy pysyä sellaisena, että kaikilla on siihen varaa. Meidän täytyy myös taata älykkään verkon kautta yhteen sopivuusverkoissa. Ja tähän tarvitaan sadan miljardin investoinnit, joten meidän täytyy löytää tähän tarvittavat määrärahat. Samoin meidän täytyy korostaa energiatehokkuutta, erityisesti rakennuksissa. Ja meidän täytyy käyttää uusiutuvaa energiaa unohtamatta myöskään ydinenergiaa. Sähköautoista sanoisin, että on tärkeää, että tässä panostetaan alueellisesti ja paikallisesti uusiutuvan energian ja älykkäisiin verkkoihin. Ja haluaisin vielä lopuksi muistuttaa, että energiakysymyksissä maaseutualueilla on tärkeä rooli. Nämä pienetkin yksiköt tavallaan pitää saada mukaan tähän älykkääseen eurooppalaisen energiaverkkoon. Ja lopuksi vielä, kun keskustelemme rakennerahastoista ja tulevasta rahoituskehyksestä, meidän täytyy katsoa, että energiakysymykset ja infrastruktuurikysymykset saavat niille kuuluvan huomion. Ja nyt esittäisin kysymyksen tällä läsnä olevalle komission edustajalle. Meillä on lainsäädäntöpaketti kolmannesta paketista. Ja haluaisin kysyä, miten tässä on päästy eteenpäin? Frau Kollegin Hall. Kiitos sitten uh, Hall. Thank you. Um, I'd like to thank... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää tästä esityksestä meille. Meillä on kolme huomiota. Ensinnäkin esittelijä mainitsi älykaupungit ja energiaverkon tärkeys ja herra Tikau otti tämän myös esille. On erittäin tärkeää, kun keskustelemme infrastruktuuritarpeista, että otamme huomioon te- energiatehokkuustoimenpiteet, kun tutkimme sitä, mitä Euroopan, energiatarpeet Euroopassa olisi. Ecofis teki tutkimuksen tästä 20 prosentin energiatehokkuussäästöstä ja tämä on siis energiasäästö, kun sitä verrataan 15 prosentin. Ja toisekseen olin erittäin kiinnostunut kommenteista tästä hierarkiaan liittyen ja kriteereihin liittyen, jotka monet ihmiset mainitsivat sen lisäksi, että meillä on prioriteettina se, että meillä ei ole energiasaarekkeita, niin olisi erittäin tärkeää ottaa kriteereihin mukaan pohdinta sähkön tärke- tärkeydestä. Ja olen mietin, että voisiko esittelijä ottaa tämän mukaan. Ja se, että sähkö on prioriteetti tässä se on tärkeää. Ja sitten auktorisaatiosta on erittäin hyvä, että on painotettu sitä, että tämä on tärkeää, että eli tarvitaan yhdenmukaistamista. Ainoa, mistä olisin hieman varovainen, on se, että meidän pitää olla varvoja, varmoja siitä, että yhdenmukaisuudella – on tietyt rajat ja että se on maksimissaan. Eli niissä maissa, joissa prosessit etenee enemmän, niin niille ei saisi antaa esteitä, että ne, menisivät, ne etenisivät hitaammin. Eli meidän pitäisi tehdä selväksi se, että mitä nopeammin, sen paremmin. Olen erittäin tyytyväinen siihen kaikkeen, mitä esittelijä sanoi. Kiitos. Kollegi Girek. Girek. Dziękuję bardzo. Tak przysłuchuję się tej dyskusji i muszę powiedzieć, że... <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut keskustelua tarkkavaisesti ja täytyy todeta, olen Rosa Wagnerin mielestä vuosta vähän pahoillani, koska tämä on vähän sellainen tilanne, kun asianaja pyrittäisiin rakentamaan auto. Vähän siltä se nyt näyttää. Me lähestymme asiaa ihan väärästä päästä. Ja komissio oikeastaan tekee tilanteen itselleen helpoksi. En usko, että asianajaja voi rakentaa eurooppalaisen verkon optimaalilla tavalla. Meidän pitäisi lähestyä asiat toisella tavalla. Ensin pitää olla eurooppalainen rakenne ja sitten vasta sen jälkeen meidän pitäisi keskustella siitä, mitä lainsäädännöllisiä taakkoja voitaisiin välttää käyttää vaikka tiettyjen maiden lainsäädännössä. Joten toivotan teille kaikkea onnea ja menestystä ponnisteluihin, mutta uskon, että mitään optimaalista suunnitelmaa ei voida luoda. Ja kuten aikaisemmat kirjoitukset, tämä menee loppujen lopuksi sitten penkin alle. Ja olen sama myöskin herra Kotrasin ja Ruo Binskan kanssa, että meillä on tarpeeksi lainsäädäntöä jo olemassa tällä hetkellä meidän erityisprojekteihin. Kiitoksia. Also, ich habe die letzte Wortmeldung Kollegen Nyt vielä lopuksi Markkakis, sitten komissio ja sitten on vielä yksi esityslistan kohta. Kiitos puheenjohtaja aivan nopeasti. Ensinnäkin rahoituksesta. Siitä täytyy saada selvyys. Ja ehkä Aivan kuten Valean, tässä täytyisi käyttää, aivan kuten Valean sanoi, meidän niin täytyy käyttää innovatiivisia lähteitä, rakennerahastoja ja muita. Ja EIBn kautta saatavaa vipuvaikutusta. Meidän täytyy myös mukauttaa varanhoitoasetusta ja obligaatiot. voivat näin saada aikaan sitten jotakin vasta tuottoa. Puhumme sitten paljon myös näistä yhteensopivuuskohdista, mutta varastointi on myös tärkeä asia. 2020-2020 tavoitteeseen ei voida päästä, jos uusiutuvissa energiavaroissa ei panosteta varastointiin. Eli tämän täytyy olla tärkeä painopistealue, jossa täytyy toimia nopeasti ja johon täytyy käyttää näitä rahoitus elementtejä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vielä Carvalho. Obrigado, senhor presidente. Eh, estamos esperando un um relatório... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on hyvin tärkeä ehdotus koko Euroopalle. Ja sitä tärkeämpää on sitten koordinoida esittelijän kanssa ja tätä katsoa sitten yhdessä tulevan eurooppalaisen budjetin suhteen. Meillä oli muutamia kollegoja täällä, jotka totesivat, että meillä on hyvin kattava ja monimutkainen lainsäädäntö voimassa. Nyt, ja nyt pitäisi katsoa, mitä projekteja vaikka on olemassa sähköverkkojen suhteen, kaasuputkien suhteen tai varastointikapasiteetin suhteen. Ja on varmaankin vaikeaa nyt sitten saavuttaa nämä uusiutuva energialähteiden tavoitteet. Meidän pitää katsoa niitä todellisia saarekkeita, joita meillä tällä hetkellä on, vaikka äärialueita – Euroopassa. Niillä on tällä hetkellä hyvin erityislaatuinen vaikea tilanne, koska heidän liittymisensä verkkoon on vaikeaa. Tässä pitää luoda juuri sellainen infrastruktuuri, joka ottaa huomioon nämä saarekkeet. Nyt antaisin ehkä vielä lyhyesti komission edustajalle puheenvuoron. Benoit. Thank you to all the members. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille jäsenille tästä osallistumisesta tähän tärkeään keskustelun tulevista energiainfrastruktuureista. Ensinnäkin onnittelut esittelijä, koska hän on tässä työasiakirjassa sanonut kaikki asiat, jotka pitää ottaa esille. Ja tietysti me olemme melko tietoisia siitä, että meidän pitää kiinnittää huomiota kaikkiin tavoitteisiin 2020 strategiassa energia-alalla ja myös energiamarkkinoiden alalla. Erityisesti pystymme, pyrimme saamaan energialais, Euroopan laajuisen verkoston ja myös energiasäätelijöiden yhteistyön, joka perustetaan ensi kuussa. Eli on paljon kulmakiviä kehitykselle ja sille, että saamme todellisen e, eurooppalaisen infrastruktuuripolitiikan aikaan, Ja kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä tässä valiokunnassa. On neljä asiaa, jotka ovat erittäin tärkeitä meille. Ensinnäkin olette painottaneet erittäin hyvin sitä, että pitää olla lista hyvistä kriteereistä hankkeiden valmistamiseksi tai valitsemiseksi. Ja teidän työnne on tässä erittäin tärkeää. Kriteerien hierarkia olisi erittäin hyödyllinen meille, jotta voisimme sitten määritellä eurooppalaiset edunmukaiset hankkeet. Toisekseen painotitte sitä, että tarvitaan toime, toimenpiteitä. Me emme halua menettää kasvojamme väestön edessä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tämä liittyy erittäin tiukasti rahoitukseen, koska mitä kauemmin äh, hankkeet kestävät, niin sitä kalliimmat näistä tulee. Eli tässä on linkki näiden välillä. Meidän pitää löytää ratkaisuja rahoitukselle ja luville. Rahoitukset tietysti liittyvät markkinoista ja tämä on tämä sääntely, äh, lähestymistapa, mutta kuten on monet jäsenet jo sanoivat, niin tämä ei ole tarpeeksi hyvä, kun pitää ää, äh, äh, toimia ää, äh, toimitusturvan kanssa. Eli tässä, näissä asioissa me otamme vastaan kaikki teidän osallistum, osallistumisenne, jotka olivat erittäin hyödyllisiä tänään. Sitten kaksi viimeistä huomiota. Me panemme merkille nämä mallien asian. Tästä on puhuttu vuoden 2015 tavoitteiden yhteydessä. Tämä ei ole suoraan yhteydessä tähän asiaan. Eli se, mitä on sanottu epätavanomaisen kaasun käytöstä, niin tämä menee yli 2020-strategian, joten tästä ei kannata taistella tässä vaiheessa. Mutta tietysti me tarvitsemme, meidän pitää katsoa myös omia resursseja, koska se mitä meillä on, niin se mitä meillä on. Ja meidän pitää tehdä parhaamme sen kanssa, mitä meillä on tällä hetkellä. Kiitos teidän osallistumistanne ja me odotamme tulevaa keskustelua tästä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja nyt todella katson tässä ja pyydän anteeksi ja päätän käsittelyn tästä asiasta. Ja viimeisen kohdan siirrämme nyt äänestysten jälkeen, jos teille sopii. Yritämme nyt, yritämme nyt äänestää pikaisesti niin, että ehdimme sitten ajoissa kuulemistilaisuuteen. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Mikäs tässä nyt mättää? Klappt hier nicht? ich Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, toivottavasti kaikki ovat nyt mukana veneessä. Ymmärrättekö, mitä sanon? Vai keskustellaanko täällä vain ihan tälleen epävirallisesti? Hyvät naiset ja herrat. Voimmeko nyt siirtyä äänestämään? Ensinnäkin esityslistan kohtaa joka koskee Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta annetun asetuksen muuttamista. Siihen liittyy on yksi äänestys. Loppuäänestys suoraan. Ketkä äänestävät puolesta? Tämä täytyykin ottaa koneellisesti. Pyydän anteeksi. Äänestys alkaa. Eikä tämä nyt toimikaan. No hienoa, hienoa. Try. The vote is open. Uusi yritys. Äänestys alkaa. Toimiiko se vai ei? No, tehdään sitten näin. Nostakaa kättä. Kuka puol- äänestää äh, puolesta? Voitteko nostaa kätenne ylös? Käsi ylös puolesta. Yeah. Was denn jetzt? Ja, 41 für. 41 dafür. 41 ääntä puolesta. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Ja sitten Belletin mietintöön. Kuka äänestää kompromissiin yksi puolesta? Käsi ylös. Vastaanet. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 raukeaa. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukeaa. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 11. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Kuka äänestää tämän puolesta suullisine tarkistuksinen vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Raukea, raukea, raukea. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Jäikö nyt jotain tässä välistä? 21 raukeaa. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Raukea, raukea, raukea. Sitten 44 kahdessa osassa. Suullinen tarkistus ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 raukeaa, sitten raukea raukea. 35 puolesta. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäseitsemän. Siitä pitääkin äänestää. Eli otetaan se nyt. 37 puolesta. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja mitäs nyt vielä? Kaikki on selvää. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestäkää puolesta. No nyt tämä ei taaskaan toimi. Äänestys päättyy hyväksytty. Kiitoksia kaikille ja onnittelut tästä kaikesta kovasta työstä. Äänestys päättyy tähän, niin voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Ja totta kai onnittelen tässä kaikkia niitä, jotka olivat mukana töissä. Ja nyt pyytäisin teitä aivan äh, rauhallisuuteen, niin voimme siirtyä seuraavan esityslistan kohtaan. Kohta neljä OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit.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 olen pahallani, mutta nyt pitää hieman kiirehtiä eteenpäin. Voinko pyytää nyt Kalfinia käyttämään puheenvuoron? Ainoastaan hänelle annan nyt puheenvuoron. Sinun vuorosi. Ole hyvä. Kaikki muut voitteko olla hiljaa. Thank you very much, Mr. Chairman, dear colleagues. Kiitoksia puheenjohtajat kollegat. Tämä säännösluonnos. Siinä säännellään OTC-johdannaisten kauppaa. Tässä unioni on sitoutunut siis G20-kokouksessa tähän asiaan, jolloin tämän kokouksen osa puolet päättyvät rahoitusmarkkinoiden valvonnan laajentamisesta, että voidaan saada enemmän avoimuutta ja vähemmän riskiä näille markkinoille. Tämä säännös on jo USAssa voimassa, Frank Dot laki siis, ja unioni ja komissio tekivät aika yksityiskohtaiset ja pitkät konsultaatiot julkisen kuulemisen, ja siinä käyttiin hyvin syvällistä keskustelua, ja nyt tämän pohjalta sitten tämä asetusluonnos tulee parlamenttiin. Meidän valiokuntamme on tässä mukana ja haluaisin juuri keskustella teidän kanssaan tästä asiasta nyt. Ja tosiasiahan on, kun puhutaan johdannaisista ja muista vastaavista rahoitusvälineistä, niitä ei käytä pelkästään rahoituslaitoksissa, niitä käytetään aika usein myöskin ei-rahoituslaitoksissa. Ja hyvin oikein meidän valiokuntamme ja puheenjohtajamme pitänyt tästä lausuntoa. Tässä on monia asioita, jotka liittyvät yrityksiin, jotka toimivat äh, energia-alalla, sähkö, maataloustuotteet, metallit ja kaikkea muutakin vielä. Ne käyttävät näitä johdannaisia juuri toimintansa kehittämiseksi. Näissä nämä kohteetuudet, jotka ovat siis tässä kyseenä, kyseessä ovat juuri tällaisia hyödykkeitä. Myöskin nämä rahoitusvälineet, niitä käytetään aika usein muissa suurissa yrityksissä, jotta voidaan vähentää rahoitusriskiä erityyppisissä toimissa, joita he tekevät oman toimintansa puitteissa. tässä puhutaan rahoitushallinnosta tai, tai johtuvat myöskin hyödykkeisiin, niin ei voida todeta, että nämä, nämä ovat pelkästään spekulatiivisia välineitä. Niitä käyttää myöskin yrityksissä hyvin paljon siihen, että ne ovat erillään tästä kohteetuudesta. Joten aika usein nämä liittyvät myöskin sellaisiin ei-rahoituslaitoksiin, eikä tällöin johdannaisissa ei ole mitään järjestelmäriskiä. riskiä vaikka tämä tietenkin on huolenaiheena sääntelyn kohdalla sääntel, sääntelijän taholta. Tämän takia minun ehdotukseni olisi katsoa tässä näitä ei-rahoitusyrityksiä ja kuluttajia. Sosiaalidemokraattien ryhmässä eilen oli mielenkiintoinen kuuleminen, jossa oli energiateollisuuden edustajia paikalla ja myöskin kuluttajajärjestöjen edustajia paikalla. Heillä on hyvin tiukka kanta tähän asetusluonnokseen. Tämä pyrkii avoimuuteen ja riskin vähentämiseen, vähentämiseen, mutta kun puhutaan tällaisista ei-rahoituslaitoksista, niin meidän pitää löytää oikea tasapaino liikasääntelyn ja paremman ja hyvän sääntelyn välillä. Ja että myöskin näillä laitoksilla on pääsy rahoitusvälineisiin, joilla voidaan vähentää normaali toimintansa riskiä. Sen takia, kun katson meidän valiokuntamme nimissä tätä ehdotusta, niin tässä meidän pitää löytää juuri oikea tasapaino ja antaa myöskin yrityksille, erityisesti pienille yrityksille, mahdollisuus käyttää näitä rahoitusvälineitä. Minä ehdotin useampaa ehdotusta tähän mutta samalla haluaisin kertoa teille, että keskustelun takaraja on pidennetty. Meillä on vähän enemmän aikaa tähän. Voimme katsoa tarkemmin asiakirjaa ennen kuin me annamme oman ehdotuksemme Ekon valiokunnalle, joka on tässä johtava valiokunta. Haluaisin vain ehdottaa niistä, niitä tarkistuksista, johon haluaisin teidän kiinnittävän huomionne, jotta kanta selviytyisi meille paremmin täällä, että selvennettäisiin muutamia määritelmiä, tehtäisi valvonnasta avoimempaa ja ennakoitavampaa yrityksille ja sitten vältettäisiin tällaisia selvityssokkeja, eli kun pieni, pieni yritys pitää mennä sen selvityslaitokseen, tämä ottaa heille kuluja, lisäkuluja, jotta meidän pitää vähentää tätä selvityssokkia näille pienille yrityksille, etteivät he jää sitten markkinoiden ulkopuolelle, että voivat myöskin käyttää näitä varoitusvälineitä hyväkseen. Erot, tarkistukset, joita minä erotan teille, niin liittyvät myöskin yksinkertaistamiseen menettelytapojen suhteen, erityisesti niille yrityksille, jotka eivät ole rahoituslaitoksia. Ja jossa ylisääntely merkitsisi sitä, että se olisi lisäkulu heille. Ja tämä sitten näkyisi myöskin kuluttajahinnoissa loppujen lopuksi. Tässä yleinen logiikka näiden tarkistusten takana, jota minä teille. Odotan innolla keskustelua teidän kanssanne ja teidän panoksianne tähän. Tämä on mm, vaikuttaa vähän tekniseltä asialta, mutta sillä on vaikutus kuitenkin hintoihin hyvin herkkien hyödykkeiden ja tavaroiden suhteen. Ja toisaalta myöskin sillä on vaikutuksia sitten ilmaisuuksiin, että kuluttajat voivat avoimesti seurata sitä, mitä markkinoilla tapahtuu, ja että myöskin saataisiin ehkä sitten enemmän kilpailua ja enemmän hintapainetta aikaiseksi. Lopuksi vielä tämä säädösluonnos antaa myöskin sääntelijöille enemmän mahdollisuuksia, esimerkiksi uusille eurooppalaisille markkinasääntelyviranomaisille, jotta he voivat sitten alkaa toimintansa ja he pystyvät paremmin arvioimaan jo rahoitusmarkkinoilla olevia riskejä, jotakin me tuemme täysin rinnoin. Kiitoksia. Kiitoksia herra Kalfin tästä selkeästä alustuksesta. Nyt ensin sitten kollegoista Benson. Thank you, Mr. Chairman. First... Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensiksi haluan kiittää Kalfinia erittäin hyvästä työstä. Yleisesti olen samaa mieltä tämän komission sääntelyn kanssa, koska tarvitaan selvästi sitä, että säännellään rahoitusinstituutioita, äh, jotka ovat aiheuttaneet rahoituskriisin. Mielestäni on hyvä tunnustaa, että samat lääkkeet eivät sovi kaikille aloille. Eri teollisuuden aloilla on erilaisia riskiprofiileja ja ne käyttävät omia hylkeitä eri tarkoituksiin. Ja erityisesti johdannaisia käytetään riskien fyysisen operationaalisen yritystoiminnan riskien välttämiseen. Eli eh, tehokas riskinhallinta on, vaikuttaa hintoihin ja johdannaistuotteisiin. Ja tämä ehdotettu säätely, sillä voisi olla kielteinen vaikutus energiamarkkinoihin ja integroidun ja tehokkaan energiamarkkinan kehitykseen Euroopassa. Siksi olen erittäin tyytyväinen siihen, että meidän valiokunnassa on annettu lausunto tästä asiasta, jotta tehdään selväksi, että energiamarkkinat eivät äh, kärsi yliregulaatiosta. Energiayritykset todennäköisesti tuottavat systeemistä riskiä ja, tämä johtaa äh, rahoituskriisiin. Tämä säännöstely OTC-johdannaisista, äh, me otamme huomioon sen, että tämä saattaa johtaa erittäin ta- sääntelyn. Eli tässä on erittäin hyviä esityksiä OTCn sääntelystä ja olen tyytyväinen siihen, että otatte huomioon energiayritysten olosuhteet. Miksi kun odotamme mietintöä, niin voin sanoa, että tämä tarkistus tekee tässä sääntelytilanteesta paremman. On kuitenkin jotakin tärkeitä asioita, joita meidän pitää ottaa huomioon meidän sään mietinnössämme ja ajattelen e- erityisesti interryhmien kaupankäyntiä. Tässä pitäisi saada äh, poikkeuslauseke aikaan, mitä tulee transaktioihin. Monissa tapauksissa nämä riskit, joita tai ei. Tässä on ryhmäriskejä ja siksi pitäisi siirtää tämä riski interryhmään ilman erityistä toimenpiteitä. Nyt rahoitusmarkkinoiden lainsäädännön eri osat otetaan huomioon ja lisäksi energiayritysten näkökulmat. Jos tämä rahoituksellinen osapuoli ei ota nyt mä... Onko kyseessä sitten se rahoituslaitos vai, vai ei vastapuoli, niin tämä tietenkin ylittäisi tämän kynnyksen selvitykselle. Muuten tämä johtaisi epä ennalta odottaviin seurauksiin Eli tavallaan nämä energialaitokset joutuvat rahoituslaitosten asemaan. Tätä minä toivoisin. Kiitoksia puheenjohtaja. Als nächstes die Kollegin Valian. Um, thank you, Chair. And uh, I also want to congratulate... Kiitos puheenjohtaja. Haluan myös onnitella esittelijää tästä työstä, jota hän tekee. Me odotamme kaikki asiakirjaa tästä Kuten Ladosien raportissa sanottiin, niin riskit, jotka liittyvät näihin johdannaisten lisääntyy. Meidän pitää puuttua avoimuuteen sine qua nonina markkinoilla. Olen onnellinen siitä, että komissio on ehdottanut konkreettisia toimenpiteitä tähän suuntaan. Uskon, että meidän pitää suhtautua tähän tasapainoisesti. Mikään talous ei kukoista, jos kukaan ei halua ottaa riskejä. Tämä liittyy siitä, tai johtuu siitä, että haluaa tai riippuu siitä, että halutaanko ottaa riskejä. Ja tietysti parempi, jos riskit voidaan jakaa. Johdannaiset ovat erittäin tärkeä väline riskien jakamiseen ja uudelleenjakoon. Mitä tulee talouteen, niin siksi johdannaisia pitäisi räätälöidä käyttäjien erilaisiin tarkoituksiin. Kuitenkin jos riskejä ää, käytetään ODC-markkinoilla, niin se on, er, on erittäin vaikeaa saada tietoa näistä markkinoista markkinoiden osallisu, osallisille. Erityisesti rahoitusmarkkinoille, jotka ovat erittäin tiukasti yhteydessä, jossa osapuolet ovat yhdessä toisiinsa, niin tämä on erittäin tärkeää. On riski, luottoriski sitä ei huomata helposti ja tarvitaan erityistä tietoa lainaajasta, joka, jota tyypillisesti ei ole. Eli kriisi, johdannaiset ja erityisesti luottoriskijohdannaiset jo, johtavat siihen, että olemme kaikki kytköksissä toisiinsa. Eli n Eli sääntelijät eivät pystyneet määrittelemään riskejä, jotka liittyvät tähän järjestelmään ja niiden vaikutuksiin rahoitusvakaudella. Siksi kun pyritään vähentämään systeemistä riskejä, niin olen samaa mieltä siitä, mitä komissio ehdotti. Eli ensinnäkin tarvitaan tiedon keruuta, erityisesti volyymeista ja hinnoista, ja täytyy lisätä avoimuutta sekä tehokkuutta markkinoilla. Toisekseen toinen keskusvastapuolen äh, selvitys. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää olla erittäin hyvin säännöstelty ja ammattimaisesti toteutettu järjestelmä. Sitten mitä tässä sanottiin aikaisemmin erilaisista tai eroista, jotka ovat, joita energia-alalla on, niin mielestäni meidän pitäisi erotella eri alat toisistaan koska tietysti on selvää, että yksi yritys todennäköisesti ei aiheuta dominovaikutusta markkinoilla. Nämä samat vakuutukset ODC-johtanaisiin saattavat johtaa esimerkiksi pakolliseen selvityksiin. ODC johdannaiset riittävät tiettyyn riskin hallintaan. Ja tässä jo saatetaan joutua maksamaan erittäin kalliit vakuutushinnat. Eli kysymys on se, että kuinka voidaan saman aikaan säädellä vakuutusmarkkinoita ja samalla pitää joustavuutta yllä. Ganz, ganz herzlichen Dank. Kiitoksia kovasti. Nyt kaikki puheenvuoro pyynnöt onkin saatu tässä käytyä läpi. Haluaako Carlson vielä lisätä jotakin? Olkaa hyvä. Just to say... Kiitoksia. Haluan vain kiittää kollegoitani, jotka ovat ottaneet kantaa tähän asiaan liittyen. Ovat varmaankin ihan samalla linjoilla kuin minäkin. Ja varmaan meillä on hyvä valiokunnan äh, lausunto tähän sitten. Ganz, ganz herzlichen Dank. No niin, lämmin kiitos kaikille Tarkistusten jättämisen määräaika on toinen kolmatta. Ja muuten kaikki on varmasti selvää. Nyt päätämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kiitos kaikille kollegoille. Nyt pidämme aivan pienen tauon ja sitten parin minuutin kuluttua jatkamme kuulemisella. No niin, hyvät kollegat. Hyvät kollegat. Toivotan vielä kerran kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän pienimuotoiseen kuulemistilaisuutemme. Tiedätte, että aiheena oleva innovaatiounioni Euroopan muutoskriisin jälkeisessä maailmassa. Tämä on meille hyvin tärkeä aihe ja kollega Merkis tässä vasemmalla puolella niin sattumalta istuva henkilö on vastaava esittelijä tässä asiassa ja hän ehdotti, että kuulemme tässä asiantuntijoita ja viisastumme kaikki. Ja nyt voisimmekin toivottaa kaikki asiantuntijat tervetulleiksi. Ja vielä tähän alkuun pieni pyyntö. Itse käytän alkupuheenvuorooni ainoastaan pari minuuttia. Jos te kaikki pystytte nipistämään puheenvuoron 15-10 eh, minuuttia, niin silloin kollegoille jää vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tämä olisikin järkevää. Joten pyydän, että kaikki puhuvat mahdollisimman lyhyesti. Jos kaikille riittäisi 10 minuuttia, niin se olisi erinomaista. Tässä kaikki. Nyt annankin puheenvuoron Judith Merkisille alkupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Dann müssen Sie diesen Knopf nutzen, ja. Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aion noudattaa teidän esimerkkeen olla erittäin lyhyt sanainen puheenvuorossani. Meitä kiinnostaa suunnattomasti innovaatio teemana. Meillä on kaikilla yhteinen intressi sosiaaliseen innovaatioon. Kuinka voidaan käyttää innovaatiota Euroopassa yhteiskunnan haasteiden voittamiseen. Olemme, olemme myöskin samalla kilpailukykyisempiä. Joten odotan innolla teidän puheenvuorojanne ja odotan myös suurella innolla kysymyksiä kollegoilta, jotta saamme hyvin eläväisen keskustelun tästä, kuinka saadaan innovaatio toimimaan ei pelkästään abstraktissa mielessä, vaan kuinka konkreettisesti saamme sen toimimaan siis. Ehkä voimme keskustella myöskin sitten tavoitteiden asettamisesta. Voiko se olla ehkä innovaation taustalla vielä? Kiitoksia lämpimästi. Nyt sitten annan puheenvuoron tohtori Peter Kotalille, joka on QTH Innovation Europein johtaja Arko Consultista. Ei muuta, olkaa hyvä. Hyvää huomenta. On suuri kunnia olla täällä ja saada tilaisuus jakaa teidän kanssamme meidän äh, PK-yritysten roolista innovaatiounionissa. Minun nimeni on Peter Kotal ja olen yrittäjä innovaatioalalla ja tällä hetkellä hallitsen kahta PK-yritystä. Minulla on monilainen tausta. Olen akateemisesta maailmasta tutkijana, tutkijana ja myös olen johtanut kansainvälistä ö, yritystä to, johtajana ja yrittäjänä. Olen erittäin ö, optimistinen innovaatioiden suhteen ja jos sallitte, niin minä jaen nämä asiat teidän kanssanne. Mä nyt Ihan muutama sana siitä, mitä me teemme. Kuten mainitsin, minä hallinnoin tällä hetkellä kahta pk-yritystä. Me olemme fokusoituneet innovaatioon ja se on meidän ydin äh, bisneksemme. Me ma- kehitämme läpimurtoteknologioita ja selitän, mitä me tarvit- tarkoitamme läpimurtoteknologioita. Ne ovat teknologioita, jotka voivat pärjäävät globaalisilla markkinoilla. Ja ihan kuriositeettina muutama vuosi sitten, kun entinen Ukrainan presidentti Lukashenko oli, myrkytettiin, niin hänet hoidettiin meidän patentin, yhden meidän patenttimme mukaisesti. Teknologian kehityksen lisäksi me olemme kiinnostuneita siitä, että kuinka tehdään innovaatioista tuottavia Eli tuotamme innovaatiofoorumeita ja työskentelemme myös innovaatiostrategioiden kanssa. Meidän bisnesstrategiamme on erittäin yksinkertainen. Me edistämme julkista ja yksityistä kumppanuutta ja suurin hankkeemme tällä hetkellä on innovaatiokeskuksen kehittäminen. Tämä liittyy tähän kestävän innovaation foorumiin. Me haluamme luoda innovaatiofoorumin meidän yrityksellemme ja haluamme tukea äh, yrityksiä menestymään. Tämä projekti on jo melko pitkällä, mutta yksi tärkeä ongelma tähän liittyy ja se on rahoitus. Voidaan tietysti sanoa, että hanke ei ole tarpeeksi hyvä, jotta se ansaitsisi rahoituksemme, mutta puolustuksena haluan sanoa, että meillä ei ole meillä ei ole ollut ohjelmia, jotka ovat, olisivat mahdollistaneet rahoituksen. Eli tämä on hieman rajoitettu näkökulma, mutta heti kun hankkeessa puhutaan innovaatiosta, niin se tarkoittaa sitä, että se on riskiohjelma ja silloin on vaikea saada rahoitusta. Haluaisin puhua hieman PK-yrityksistä. Meidän määritelmämme mukaan SM, tai PK-yritykset ovat muuttavat ideoita uusiksi palveluiksi ja tuotteiksi. Ja se voi olla myös siltana akateemisen maailman ja teollisuuden välillä. PK-yritykset tuovat paljon ja ne voivat toteuttaa korkeariskisiä hankkeita tuottojen, korkeiden tuottojen toivossa – Tämä on erittäin tärkeä kohta tässä ketjussa. Esimerkiksi hallituksen tutkimus liittyy tähän ja se voi, sen voidaan toteuttaa nolla riski ympäristössä. PK-yritysten rooli innovaatiossa on erittäin tärkeä. Toinen, joka siihen liittyy, on se, että ne ovat keskittyneitä bisnesmaailmaan, niiden pitää todella keskittyä yritysmaailmaan. Uskomme myös, että pk-yritykset tuovat innovaatioketjuun paljon yrityshenkeä siinä mielessä, että ne riippuvat täysin muista innovaatioketjun jäsenistä. Sitten haluaisin puhua hieman tarkemmista haasteista ja mahdollisuuksista, joita PK-yrityksillä ja myös muilla innovaatioketjun jäsenillä on. Minä mainitsin jo rahoituksen, rahoitusresurssit, niiden pitäisi mennä yli TTK-rahoituksen ja erityisesti siemenvaihetta edeltävässä vaiheessa ja siemenrahoituksessa on erittäin tärkeää, että meillä on innovaatioketju jatkaa kulkuaan. En käytä enempää aikaa tähän, koska tämän, tämä rahoitusasia, se, siitä puhuu seuraava puhuja. Toinen asia, joka on mielestäni tärkeä, on se, että onko meillä tarpeeksi läpimurto bisnesideoita, jotka tulevat yliopistoilta ja muilta. Markkinoilla työskennellessä en ole aivan varma tästä, koska nämä läpimurtoideat, joita tarvitsemme, ovat sellaisia, jotka voivat tuottaa kilpailukykyistä yritystoimintaa. Ja tarvitsemme myös innovaatioita, muita innovaatioita kuin läpimurtoinnovaatioita. Ja tässä läpimurrossa pitäisi olla fokus. Sitä halusin mainita meidän HR-asioistamme. Eli jos katsomme markkinoita, niin on erittäin vaikeaa löytää ihmisiä, joilla on tarpeelliset taidot tälle innovaatioalalle. Ihmisellä pitäisi olla tutkijatausta ja myös yrittäjätausta. Tämä liittyy siihen, että nykyinen koulutusjärjestelmä tuottaa enemmän tutkia työntekijöitä kuin tutkia yrittäjiä. Ja jos haluamme, että innovaatiot jatkavat, niin me tarvitsemme uuden tutkijayrittäjäsukupolven. Toinen huolestuttava asia on se, että saamme melko vähän julkisia ja yksityisiä yrityskumppaneita. Ja jotkut niistä ovat hyvin lyhytaikaisia ja ne kokoontuvat ainoastaan budjetin sallimissa rajoissa. Ja sitten kun budjetti loppuu, niin toiminta loppuu. Eli me tarvitsemme pidemmän aikavälin kumppanuuksia. Minun ei todennäköisesti pidä mainita tätä monimutkaisuutta ja hajautettua ympäristöä, koska me ihmisinä pidämme monimutkaisista asioista ja teemme ympäristöstämme yhä monimutkaisemman. Mutta meidän mielestämme tämä on erittäin tärkeää, koska innovaatioille sinänsä, ne sinänsä ovat jo erittäin monimutkaisia asioita. Ja jos niiden on tarkoitus kasvaa, niin monimutkaisessa ympäristössä, niin se ei vain onnistu. Tämä on erityisesti ala, jota pitää ajatella. Ehkä voin antaa esimerkin teollisuuden alalta, prosesseista, suurista, suuret yritykset, koska kun he on kun ne pystyvät aloittamaan prosesseja, joissa ovat, ne ovat hyviä myös innovaatioiden alalla, niin prosessi sinänsä kuol, kuolettaisi tämän innovaation, koska läpimurto innovaatiota ei voida tällaisessa ympäristössä luoda. Eli jos on liikaa sääntelyä ja niin edelleen. Sitten niin kutsuttuun ei-yritystoimintaan tuominen mukaan innovaatioon ja sen riski. Ja tässä halusin mainita innovaatioketjusta sen, ne ihmiset, joiden pitää työskennellä yhdessä, jos ne haluavat menestyä. Ja niin pitäisi innova- tukea tätä innovaatioprosessia. Yrittäjän henki, se on se, mitä tarvitsemme enemmän. Ja pitäisi tietää tai saada sellainen onnistujan asenne tähän toimintaan ja meidän pitäisi hyväksyä epäonnistumiset. Tällä hetkellä se ei oikein onnistu. Henkilökohtaisesti olen myös huolissani siitä, että innovaatiosta voi tulla vain tyhjä sana ja siksi meidän pitäisi keskittyä tuloksiin. Ihan lopuksi me uskomme, että meidän pitäisi keskittyä yrittäjyysympäristön luomisen, joka mahdollistaa innovaation. Meidän pitäisi keskittyä läpimurtoinnovaatioita, jotka voivat olla kilpailukykyisiä maailmanlaajuisella alalla. Ja meidän pitäisi keskittyä siihen, että saamme innovaatioverkon, kuten EIT, kehitettyä. Ja haluan olla hieman runollinen nyt, jos sallitte. Uskon, että innovaatio pitäisi suhtautua taiteen lajina se on enemmän kuin työ, se on tehtävä. Sitä ei voi pakottaa, säännellä tai prosessoida. Sitä pitäisi ravita EUn innovaation ja meidän pitäisi tietää, että ainoastaan parhaat tiimit, joilla on todellinen johtaisuus, niin ne pärjäävät. Kiitos. Kiitoksia kovasti, tohtori Kotal. Nyt sitten heti tohtori Ahats, joka on äh, Siemensin varapääjohtaja, joka johtaa tutkimus- ja teknologia sekä kehityskeskusyksiköitä. Hyvä. Roil. Bring me here. Uh, I think what I would... Kiitoksia, että kutsutte tänne paikalle. Se on lyhyesti vain määritellä innovaation teille ennen kuin otan esitykseni. Minun määritelmäni on vähän samanlainen kuin Peter Kotalinkin määritelmä Eli määritelmä on se, että siinä on yksi aspekti, jos että se on idea, mutta toinen ajatus on sitten se, että se voidaan tuodaan se markkinoille, tämä idea. Monia ideoita ei tunnistaisi innovaatioksi markkinoilla. Eli idea plus täytäntöönpano, se on oikeastaan se innovaatio. Eli innovaatio on tärkeää yrityksille, kuten Siemens – Mm. ja mikä on sitten, miten, mitenkä voidaan eritellä yritys vaikka myyntiorganisaation kautta. Me haluaisimme olla omassa toiminnassamme innovaattoreita. Se tarkoittaa myöskin samalla pioneerifunktiota energiatehokkuudessa, vaikka eh, teollisuustuottavuudessa tai vaikka terveydenhuollossa tai älykkäissä infrastruktuuriratkaisuissa – Tämä ei ole mitään uutta Siemensille, koska me olemme tottuneet olemaan jo 160 vuotta pioneereja, edeltäkävijöitä. Mutta tässä on tässä tämä sopeutuvuus ja kestävyys on myöskin tärkeä asia meille. Kestävyys ei tarkoita pelkästään sitä, että me ollaan ympäristöystävällisiä, mutta jos aloitetaan 160 vuotta yrityksenä toiminnassa, niin se tarkoittaa myöskin ympäristöystävällisyyden lisäksi myöskin sitä, että ei pelkästään haitata energiaa, äh, ympäristöä, mutta pitää myöskin taloudellisesti ja, ja henkilöpääoman mukaan kestävä. Tämä on se perusajatus kestävyyden takana. Ja kun keskustellaan tutkimustoiminnasta, tutkimustoiminnasta niin miettää sitä, mitä haasteita haluta, halutaisiin ratkaista. Ja katsotaan suuria haasteita, kuten me ne niin näemme niin tulen tähän vielä palaamaan myöhemmin. Tulemme kertomaan enemmän sitä, että ihmiset muuttuvat kaupunkeihin. 2007 oli ensimmäinen vuosi, jolloin enemmän ihmisiä asui kaupungeissa kuin maaseudulla. Ja tämä on tällainen avaintrendi, mutta tämä on myöskin yksi haasteista, koska totta kai tämä on infrastruktuurihaaste liikenteelle, logistiikalle, organisaatioille, tai meidän pitää tämän kanssa myös toimia sitten. Ja toinen haaste tai trendi on väestörakenteen muutos. Ihmiset vanhenevat, mikä on yksittäiselle henkilölle hyvä juttu, mutta yhteiskunnan muutos näkyy myös. Terveydenhuolto muuttuu, ympäristön pitää sopeutua vanhempiin ihmisiin, joten tämä demograafinen siis väestörakenteen muutos pitää pitää, mielen, pitää pitää mielessä. Ja sitten vielä ilmastonmuutos tätä alun perin epäiltiin, nyt se on todettu, että se on olemassa, mutta kuinka voidaan sitten lieventää tämän ilmastonmuutoksen riskejä? Tämä on se suuri haaste taas. Ja neljäs haaste on globalisaatio. Miten voimme toimia paikallisesti? Tämä ei ole enää nykyään mahdollista. Nyt elämme globaalissa maailmassa. Tämä on totta bisnekselle ja maailmanlaajuiselle tutkimukselle myös että meidän pitää tässä myöskin toimia Aasian kanssa yhteydessä, amerikkalaisten, eteläamerikkalaisten kanssa. Emme enää elä siinä vanhassa maailmassa. Tämä on nyt uusi maailma ja tämä maailma on muuttunut huomattavasti. Nykyisessä maailmassa on hyvin tärkeää olla avoin, jota me noudatamme tätä avoimen innovaation paradigmaa. Eikä me olemme avoimia kaikille aloitteille. Meillä on 2000 tutkia Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Mutta no toisaalta me tiedämme, että täällä on paljon viisaita ihmisiä myös eh, esimerkiksi ulkopuolella yliopistojen tutkimuskeskuksissa, joten me haluamme olla yhteistyössä heidän kanssaan ja olemme avoimia sitten innovaatiosuhteen, ja tästä me puhumme täällä tänään. Nyt sitten tulen siihen asiaan, miksi tätä tästä eurooppalaista puiteohjelmaa, Tähän haluaisin kiinnittää huomioni. Siemens on, kuten monet muutkin yritykset, me toimme eurooppalaisen puitolan puitteissa ja etsimme oikeita kumppaneita. Rahoitus ei ole ehkä tärkein asia, mutta se on tarpeellinen tuki. Jos ei rahoitusta ole, niin kukaan ei kuitenkaan maksa näitä yleiskuluja sitten. Koska ongelma äh, on se, että tästä syntyy paljon tällaisia yleiskuluja, kun toimitaan eurooppalaisessa yhteydessä. Ja jos me saamme vaikka 50 prosenttia rahoitusta, niin tällöin emme pysty muuten kuluja kattamaan, joten meillä olisi aina sitten ongelmia tämän kulun kattamisen suhteen, jos ei meillä ole 50 prosentin yhteisrahoitusta. Ja toinen asia, josta haluaisin puhua, on monimutkaisuus. Me olemme luoneet tässä hyvin monimutkaisen maailman, mutta ei se tarkoita sitä, että tai meidän pitäisi siis vähentää tätä monimutkaisuutta ja tehdä kovasti töitä sen eteen. Ja minun erotukseni on se, että meidän pitäisi keskittyä näiden suuriin haasteisiin, joista mainitsin aikaisemmin. Ja meidän pitää miettiä sitä, haluammeko ottaa lisää aiheita tähän mukaan. Mutta ehkä keskittyminen on se, joka olisi tärkeää yrityksille, mutta myöskin tutkimuslaitoksille. Ja muut osapuolet sitten. Meillä on eh, monia toimia, ja jotka ovat, jotka ovat jopa rinnakkaisia, jotta haluaisimme sellaiset vähemmän, mutta voimakkaampia aloitteita. Anna tästä esimerkki. Yksi asia, josta tällä hetkellä puhutaan, on tämä ähm, internet-aloite, koska tämä vanha internet, sitä, se määriteltiin Amerikassa, USAssa, mutta tuleva internet tulee olemaan tavaroiden, palveluiden tiedon, internet, ja tämä tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on myöskin valtavia muutoksia tulossa internettiin. Meidän pitäisi käyttää hyväksemme, että voimme määritellä tämän kautta uuden maailman. Ja komissio on varmaan tietoinen tästä. että tämä tuleva internet-aloite on tehty siellä. Täällä on myöskin ohjelmistotehtäviä ja eurooppalaisia teknologia ohjelmia ovat myöskin, on myöskin tässä olemassa tässä tulevassa internetohjelmassa. Ja myöskin tämä ohjelmistoaloite, tämä neti. Ja minä olen juuri tämän eurooppalaisen teknologia-alustan puheenjohtaja. Eli meidän pitäisi keskittyä näihin tiettyihin aloitteisiin ja vanhojen suhteen pitää määritellä niitä soveltamisella tarkemmin. Tässä tarvitsemme suuntaviivoja, kuinka voimme toimia yhdessä yritykset tukevat näitä toimia. Useimmat tukevat jopa useampiakin aloitteita, jos jopa kaikkia. Tietenkin haluaisimme enemmän keskittyä ja, ja vähemmän monimutkaisia ohjelmia. Ja sitten nopeampi täyt- päätöksenteko täytäntöönpanossa. Maailmassa, kun kaikki tapahtuu internetin kautta, niin nopeus on valttia. Joissain tapauksissa olemme nopeita, mutta joissain tapauksissa emme ole tarpeeksi nopeita. Haluaisin mainita yhden esimerkin, joka tämän eurooppalainen teknologiainstituutti, josta keskustelimme puheenjohtaja Barroson kanssa vuonna 2006 ensimmäisen kerran, ja tämän tähän tiedonvaihtokeskusten luominen tehtiin 2010 ja nyt 2011. Me pyrimme aloittamaan sitten työn todella ja Facebook keksitti tällä väliin ja sitten tuli suuri tekijä maailmassa. Apple keksi iPadin ja iPodin ja iPhonein ja Siemens loi sitten uudistuvan energia bisneksen, joka alkoi 800 ihmisellä, nyt meillä on 8000 siinä toiminnassa, tämäkin kasvaa huimaa vauhtia. Haluaisin vain näyttää näillä esimerkkejä, että maailma muuttuu nopeasti. Jos me olemme hitaita päätöksentekoprosesseissamme, niin päätökset eivät ole enää päteviä siinä vaiheessa, kun ne tehdään. Eurooppalaisessa teknologiainstituutiossa me olemme sikäli onnekkaita, että kun me yhdistämme tutkimusyrityksiä ja koulutusta, niin tämä ajatus on edelleenkin voimassa. Joten me, kuten muutkin, tuemme tätä ajatusta ja olemme osa tätä toimintaa. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että minun mielestäni me tulemme menemään valvontamentaliteetin mukaisiksi että mä, tutkimus ei enää ole luottamuspohjaista, tämä, se pitäisi olla luottamuspohjaista. Ja me, me käytämme yhden euron tutkimukseen ja toinen euro sitten tämän valvontaan, sen raportointiin, valvontatoimiin ja muihin. Joten jos me tekisimme luottamuspohjaista toimintaa, eli luottaisimme niitä ihmisiä, jotka ovat tässä investoimassa omia rahojaan näihin toimiin, että he tekevät jotain hyödyllistä tässä, niin totta kai voisimme sitten vähentää tätä valvontaa. Ei se tarvita sitä, että me lopuksi voidaan sitten tarkastaa, mutta ainakin tämä suhde eh, kulujen, jotka menevät innovaatioon ja valvontaan, niiden pitäisi olla paremmin tasapainossa ja enemmän innovaation puolella. Näin yhteenvedettynä me olemme oikealla tiellä, mutta meidän pitää vähentää moni monimutkaisuutta, löytää prioriteetteja, toimia nopeammin ja, ja toimia myöskin luottamuspohjaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Ahats, tämä oli taas mielenkiintoista lisätietoa. Seuraavaksi sitten Mark Schublin tai Schublin, miten nimenne äänetään. Hän on Head of Man- Mandate Management Product Development ja Incubation, yksikönjohtaja Euroopan investointirahastosta. Thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos erittäin paljon tästä kutsusta. Olen iloinen, että saan tämän mahdollisuuden vaikuttaa teidän työhönne ja vastata teidän kysymyksiinne. Olen erittäin järjestelmällinen, joten, joten noudatin sihteeristön ohjeita ja pidän tämän esityksen omalla kielelläni. Minun esitykseni tavoite on jakaa teille ö, kokemuksiani ja haluan tehdä jotakin päätelmiä ja toivottavasti ö, vaikuttaa hyödyllisesti teidän keskusteluunne. Euroopan investointirahasto on osa EIP-ryhmittymää ja me työskentelemme yritysten rahoitusten parissa alusta loppuun asti. Eli alusta siihen saakka, kun business on toiminnassa. Ja lisäksi annamme takuita. Meitä hallinnoi e EIP ja Euroopan unioni ja myös jäsenvaltiot alue politiikan alalla. Haluaisin hieman kertoa meidän toiminnastamme ja siitä, mitä teemme tällä alalla. Ja sitten haluaisin tutkia sitä, että kuinka voimme parantaa asioita tulevaisuuden, tulevaisuuden varalle. Riskipääoma on erittäin tärkeä osa meidän toimintaamme. Ja Meillä on ollut kaksi erittäin vakavaa kriisiä 2000-2008, ja jos katsotte meidän pääomaamme 2010, se oli 2 miljoonaa, miljardia euroa, josta yksi kolmasosa tuli julkisista rahastoista. Meillä ei ole paljon investoijia tämän alan viabiliteetti on heikko ja meillä on muutamia tai markkinat ovat niin kutsutusti blokattu. Meillä on riskipääoma yrityksiä, jotka eivät saa pankkilainoja. Ne ovat teknologiapohjaisia, mutta te, neillä on ollut vaikeuksia saada rahoitusta, eli ala pitää rahoittaa. Me olemme olleet aktiivisia viimeisen kymmenen vuoden asia, a, vuoden asia. Meillä on yli 350 riskipääoma rahastoa ja meillä on yksityisiä investoijia, jotka ja hallitsemme yli 5 miljardia euroa EIPn puolesta. Tärkein asia on se, että tai olemme Euroopan tärkein rahaston myöntäjä. Meidän osuutemme voi olla yli 50 prosenttia niistä rahastoista, joihin investoimme. Me olemme julkinen järjestö ja raportoimme Euroopan unionille, eli EIPlle, ja toinen, osuusen, toinen taho on komissio, jolle raportoimme, eli tämä mitä me sitten pyrimme tekemään tässä vaikeassa tilanteessa? Me pyrimme kehittämään tai kehittymään siitä, miten me tule, olemme mukana toiminnassa klassinen ala tietysti rahastot, ja näiden, nämä rahastot pitää saada alulle. Me rahoitamme 50 prosenttia ja loput pitää saada yksityiseltä rahoittajilta. Meillä on kumppaneita Portugalissa, Espanjassa ja meillä on erity- toimintaa e-, myös Saksassa. UFT yhdistyneessä kuningaskunnassa – ja pyrimme kehittämään teknologiarahoitusta tässä maassa. Tällä hetkellä me pyrimme kehittämään äh, yhä enemmän äh, toimintaamme teollisuuden toimijoiden kanssa. Me teemme eri, työtä erilaisten yritysten kanssa näissä maissa ja tietysti haluamme myös työskennellä ICT-yritysten kanssa tulevaisuudessa. Me olemme erittäin aktiivisia kansalaisten kumppaneiden kanssa työskentelemisessä ja ehkä huomasitte neuvoston päätelmistä, että yritämme saada aikaan henkisen omaisuuden rahastoa, jo toimimme eri tahojen kanssa Ranskassa ja Italiassa. Pyrimme etsimään uusia tapoja toimia ja kehittämään toimintoja, jotka edistävät teknologian siirtoa. Ja pyritämme, pyrimme edistämään linkkejä yliopistojen ja muiden toimijoiden välillä. Me pyrimme näille uusilla tai pyrimme takaamaan, että e, yrityksillä on tarpeeksi resursseja, jotta ne voivat edistää toimintaa ja löytää uusia tapoja edetä. Haluaisin antaa teille esimerkin yhdestä meidän toiminnastamme, eli teknologian siirrosta. Pyrimme edistämään pieniä niin kutsutuja spinat-yrityksiä ja pyritämme saamaan ne toimimaan ja saamaan erilaisia yhteistyösopimuksia aikaan. Tämä rajoittuu vain pk-yrityksiin. Tässä lupa tai lisensointi niin siitä rahoitetaan. Tässä on hyöty suuriin yrityksiin nähden. Palaan tähän myöhemmin. Tämä on yksi niistä läksyistä, mitä meidän pitää oppia. Eli tämä on erittäin houkutteleva toiminta-ala, mutta rahaston löytyminen lähellä yliopistoja on vaikea. Niitä pitää, saada, niitä pitää auttaa saamaan nämä rahoitusasiat toimimaan ja tehdä yhteyksiä markkinoille. Esimerkiksi Manchesterin yliopistossa – me rahoitimme eri, eri, erästä hanketta. Ja professori Shellov kehitti uusia materiaaleja tässä hankkeessa. Takuut ovat erittäin tärkeitä meidän työssämme. Jos katsotte tätä dia CIP-hanke, joka saadaan loppuun 2020, tässä olemme saaneet sopimuksia 220 miljoonalla. Ja se teki mahdolliseksi se, että pystymme kattamaan 3,8 miljardilla PK-yritysten lainoja. Tällainen toiminta on erittäin tärkeä ja sillä on korkea vipuvaikutus. Ja tässä pyritään myös julkisen rahoituksen optimointiin. Joten tämä on erittäin tärkeä toiminta-ala meidän kansallisten kumppanoidemme kanssa tekemässä toiminnassa. Voitaisiin sanoa, että 50 prosenttia inno, on kaikista toiminnasta on innovaatioyritysten kanssa. Ja niistä suuri enemmistö, noin 80 prosenttia, on sellaisia, joilla on vähemmän kuin kymmenen työntekijää. Eli me keskitymme pieniin yrityksiin ja innovaatioyrityksiin. Mitä sitten teemme 2012-2013, jotta saamme riskijakorahoitusvälineen näille PK-yrityksille. Se on erittäin menestyksekäs toistaiseksi. Siihen liittyy myös suuria yrityksiä. Ja kysymys on se, että miten voitaisiin saada aikaan samanlainen toiminta innovaatioyritykselle, joka olisi erittäin... Eli tämä väline, siitä se pyritään saada innovaatiojärjestelmille, mutta se on vaikea saada toimimaan pk-yritysten osalta, koska pankeilla – on jo PK-portfoliot ja se mitä pitää tehdä on pitää valita innovaatio PK-yrityksiä. Eli se mitä meidän pitää tehdä, meidän pitää saada pankeilta portfoliot, niitä pankeilta, joiden kanssa meillä on sopimuksia ja sitten 2020 tai satoja pk-yrityksiä, jotka voimme saada, ne tavallaan niin kutsutun puulin mukaan ja saada niille ää, sopimukset 80-30 vuodeksi, mutta nämä yritykset pitää löytää ja sitten niille pitää antaa takuut. Eli pitää olla erittäin korkeat suhteet, hyvät suhteet pankkien kanssa. Ja tämä johtaa toiseen ongelmaan, eli ää, niin kutsuttuun tai siihen, että pitää olla erittäin selkeä, selkeää sen kanssa, mitä innovaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä. Jos pitää tietää, ketkä ovat luotonantajia, koska muuten luo, tai että, että saadaan lainat maksettua takaisin. Ja tämä tekee asioista vaikeaa tällä, tässä koko toiminnassa. Eli pitää olla erittäin selkeä määritelmä sillä, mitä innovaatiolla tarvitaan tässä yhteydessä, tarkoitetaan. Me tiedämme hyvin nämä ongelmat tällä alalla, mutta meillä pitää olla takuut näille yrityksille, yrityksille, jotka tekevät esimerkiksi energiatehokkuuden tai ympäristöinnovaatioiden kanssa töitä. Mikä tahansa toiminta, joka on innovoiva ja strateginen Euroopan unionille, menee tähän kategoriaan. Sitten mitä tästä voidaan oppia meidän työstämme. Jotakin asioita haluaisin painottaa tässä kohtaa arvo innovaatio ohjelmista saatava arvo liittyy hyvin paljon maantieteeseen ja markkinaolosuhteisiin ja niin edelleen, ja ei voida etukäteen määrittää, mitä nämä olosuhteet ovat. Jos on ohjelmia, jossa on, jotka, johon liittyy liikennerahaston, niin pitää olla erittäin varovainen, koska jos uuteen jäsenvaltioon tehdään riski pääomarahasto, niin me yritämme tällainen sen pääomarahaston saada perustetuksi myöhemmässä vaiheessa. Ranskassa yhdistyneessä kuningaskunnassa on kehittyneet markkinat, joten EU-raha voidaan saada tähän sykliin mukaan aikaisemmin. Tämä aloituspääoma on tärkeää ja prosessi on hitaampi uusissa maissa. Lisäarvo muuttuu 2010 vuonna 99 vuonna pystyttiin saamaan 20 miljardia yksityisiltä investoijilta markkinoilta. Ja tämä julkinen raha on erittäin paljon tässä syklissä mukana, mutta nyt tilanne on paljon vaikeampi, on vaikea saada yksityistä rahoitusta. Eurooppalaiset markkinat, niiden pitää mukautua tähän tilanteeseen. Eli mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää valvoa markkinaolosuhteita, jotta näemme kuinka paljon julkista rahoitusta voidaan saada ja kun luvataan näitä takuita myös. Toinen asia, jota haluaisin painottaa, on täydentävyys ja tarve toimia kansallisten toimijoiden kanssa läheisessä yhteistyössä, jotta ne voivat tehdä enemmän ja paremmin. Tietyillä alueilla esityiseksi, erityisesti tämä rahasto, jota tutkimme tällä hetkellä, KIV, henkisen omaisuuden ala. Tässä on paljon rahastoja Japanissa, Koreassa, Yhdysvalloissa. Meidän pitää tehdä tätä. Tämä on strateginen asia ja pitää pyrkiä saamaan tuloksia kumppaneiden, kansallisten kumppaneiden kanssa. Sitten tarvitsemme investointiohjeita. Ohja, ohjeita. Emme tietysti pysty kattamaan kaikkia markkinoiden vaatimuksia ja kaikkia aukkoja markkinoilla pitkällä aikavälillä, kuten kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä se, mitä teemme, laadimme ohjaviivoja ja niiden pitäisi olla voimassa kymmenen vuoden ajan. Eli meidän pitäisi, meillä pitäisi olla oikeudellinen perusta, joka tekisi mahdolliseksi tietyt tarpeiden mukaiset toiminnat. Se on joustavuutta. Me tarvitsemme joustavuutta tarvitsemme joustavuutta, kun kriisi alkoi, koska ne ohjeviivat, joita meidän pitäisi, piti noudattaa, niin ne oli laadittu sellaisella aika ajalla, joka ei ollut kriisiaikaa. Meidän pitää reagoida mahdollisimman nopeasti, mutta emme pystyneet reagoimaan niin nopeasti kuin olisimme halunneet. Lisäksi on tärkeää, että meillä on näkymä täydentävyydestä ja kaikista toiminnoista tällä alueella Euroopan rahoituksen tasolla. Meillä on innovaatio-ohjelmat, meillä on toimintoja rakennerahastojen alalla – ja teemme näitä riskipääosama- ja takuutoimintoja kansallisten pakettien yhteydessä. Meillä on lainoja, meillä on kansallisten instituutioiden lainoja. Meidän pitää varmistaa, että tekniset olosuhteet ovat kunnossa ja kaikki toimijat, niiden pitää pystyä työskentelemään yhdessä institutionaalisella tavalla ja niiden pitää optimoida toiminta alueen kohtaisesti, säännöllisesti. Muuten meillä on, tehdään, teemme työtä kaksinkertaisesti ja siitä oli, koituisi huonoja tuloksia. Eli tässä ne pääasiat, joihin halusin kiinnittää teidän huomionne tänä aamuna. Meidän tavoitteet, me työskentelemme niiden parissa, eli teknologiasiirto, henkinen omaisuus, tuki niin kutsutuille business, eh, business angelsille. Tietysti nämä yritystoiminnan enkelit niin kutsutusti ovat erittäin, ne, ne pystyvät tuottamaan aloituspääomaa. Ja riskirahastot erityisesti kohdennetuille sektoreille. Ja innovaation alalla, miksi meillä pitäisi olla innovaatiosta laaja määritelmä. Siihen pitäisi ottaa mukaan sosiaalinen innovaatio myös. Me jatkamme tässä meidän pioneeritehtävässämme markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Ja tällainen, me työskentelemme pk-yritysten hyväksi ja, ja pyrimme myös kohdentumaan muihin kasvaviin yrityksiin, ei ainoastaan pk-yrityksiin, mutta myös pk-yrityksen yläpuolelle meneviin yrityksiin. Nyt olen puhunut paljon rahoitusvälineistä. Tässä meidän tarvitsemme puitteet näille välineille. Ja tämä on eurooppalainen patentti. Meidän tarvitsemme myös uudistusta, jotta voimme välttää verotusongelmia. Mutta nämä ovat ne tärkeät asiat, jotka liittyvät rahoitusvälineeseen. Kiitos. Bien, merci beaucoup, Monsieur Choulin. Cette, cette présentation, je crois, très compliquée, mais euh, pour, euh, pour la... Tämä on kaikki hyvin monimutkaista, mutta jotta saisimme enemmän innovaatioita aikaiseksi, niin tämä on erittäin tärkeää. Kiitoksia. Nyt tässä pidämme pienen tauon, koska laitteet täytyy tässä valmistaa seuraavaa esitystä varten. Ja jatkamme heti, kun pääsemme siihen vaiheeseen. Kaikki ovat onnistuneet tässä puhumaan nyt varsin lyhyesti, mikä on hyvä, koska nyt voimme sitten varmasti esittää ja kuulla hyviä vastauksia ja kysymyksiä. Vielä ehkä menee minuutti siinä. Ja seuraavaksi annamme puheenvuoron äh, herra Vasaralle. Toivottavasti ääsin tämän nyt oikein. Head of Global Consulting Practice in Innovations, pöyryyhtiö Suomesta. Tervetuloa. Ja nyt on siis teidän vuoronne pitää esitys. Toivottavasti kaikki on nyt kunnossa aivan pikapuolin. No niin. Olkaa hyvä. So thank you first of all. I'd like to explain. Kiitoksia. Haluaisin kiittää siitä, että minut on kutsuttu tänne tai erityistilaisuuteen. Minusta tässä avain on tämän sanan pöyry sisällä. Ette ehkä ole kuulleet tätä, mutta se on tärkeä osa suomalaista innovaatiojärjestelmää jo vuosikymmeniä. Minä olen siis suomalainen, olen ollut suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä mukana jonkun aikaa. Ja en tajua suositella teille, että teette niin kuin kaiken niin kuin me olemme tehneet, mutta silti haluaisin aloittaa kahdella sanalla, Ensinnäkin resurssien tehokkuus. Meitä on viisi miljoonaa ja me olemme kaukana pohjoisessa. Meillä on biomassaa ja aivoja, joten meidän pitää olla molempien suhteen sitten tehokkaita. Ja sitten SOX, tämä uusi innovaatioväline, joka luo tällainen tutkimusyritysten klusterin. Yritykset, tutkimuslaitokset, yliopistot ovat kaikki samassa klusterissa – he päättävät itse omista tutkimusohjelmistaan ja saavat 50 prosenttia rahoitusta hallitukselta. Mutta shocks tarkoittaa myös jotain muutakin. Se tarkoittaa ö, kärsimystä myöskin, mutta tätä tarkoittavat myöskin taantumat. Ja kaikki ovat varmaankin lukeneet monia artikloita, kuinka onko tämä Tämä meidän taantuma nyt tällä hetkellä L, U, V vai 2V muotoinen, mutta on suuri ongelma on ehkä tämä epäjatkuvuus. Tämä epäjatkuvuudet ovat ikäviä paikkoja, mutta myös paikkoja, jossa suuri toimakas toimija voi tehdä eron, muutoksen. Miten me teemme? No tietenkin emme tietenkään pysty puolustautumaan itseämme ulos tästä taantumasta, vaan pystymme innovoimaan itsemme useistakin innovaatio- taantumista ulos. Pyydän anteeksi, tämä näyttää kyllä konsulttimaiselta tässä. No, mutta minulla kerrottiin, pitää vain antaa viestejä. Ja täältä minulla tulee nämä kolme d mieleeni. Eli puolustuksesta hyökkäykseen. Tämä on vähän niin kuin tällainen jääkarhu, joka on sulavalla jäälautalla, eikä sen alue kasvaa, ja sitten tämä tiivistäminen ja sitten sääntelypurku. Mennään vähän syvemmälle näissä asioissa. Että puolustuksesta hyökkäykseen pitää liikkua. Eikä pidä miettiä, että meillä on tilanne niin hyvin tällä hetkellä. Ja jos joku sektori pitäisi vahvistaa sitä. Mutta ottaa vaikka kemikaali sektori Euroopassa. Se on johtava sektori maailmassa, mutta samalla se on myöskin johtava sektori maailmassa. Ja meiltä puuttuu harvinaisia maametalleja, siinä on tullut suuri prioriteetti asia. Ja miksi eurooppalainen kemikaalisektori voisi olla vaikka tällainen biovaihtoehtojen tarjoava sektori. Ja sitten uteliaisuus uteisuuden puuttuus, puut, puuttuminen aiheuttaa sen, että ollaan tyytyväisiä itseensä sitten. Ja me olemme pidemmällä tässä asiassa, kun uskommekaan. Me jotenkin haluamme tietää kaikki meille tapahtuu. He haluavat edistyä ja haluavat rakentaa. Ei tarvitse, että he pelkästään siellä kopioivat meitä, vaan meidän pitäisi kopioida myöskin heitä. Mutta meidän vastavetomme pitäisi olla sitten tällainen järkevä. Meillä on paljon aivotoimintaa täällä, joten ei meidän pidä lopettaa innovointia, mutta meiltä puuttuu myös sitten organisaatioita siitä, mitä on jo keksitty ja to, sopiiko se eurooppalaisiin vahvo, vahvuuksiin ja sitten lisensointi myöskin. Eli eurooppalainen lisensöintivirasto ehkä voitaisiin perustaa emme ole niin viisaita, että me voisi uudestaan keksiä pyörästä, pyörää uudelleen ja me olisi varaa tähän. Meidän pitää sitten katsoa, että meidän uudistuvat energialähteen osa on suuri osa tätä. Täällä on myöskin Bill Gatesin keksimä yritys, joka elää sillä, että hän keräämässä patenttisalkkuja. Ja tällä yritys voi olla hyvin eh, myöskin vaarallisia, kun estävät innovaatiota mutta meidän pitäisi olla jotain Euroopassa, joka sallii sen, että voimme Euroopassa sitten käyttää tätä innovaatioita paremmin hyväksemme. Sitten pirstoutuneisuuden poisto. Täällä muut ovat maininneet tämän jo, ja minä itse olen i, i, täällä mainittu myöskin muutkin aloitteet, muut, muutkin lyhenteet, ja nyt tämä IIP, missä me tällä hetkellä olemme, niin mietinkin sitten, mikä suurempi kuva eurooppalaisia tutkimuksia tällä hetkellä on. Tiedän, täällä ihmisiä on, jotka tietävät sen, mutta se on hajautunutta. Ja se, mitä me teemme täällä, täällä, täällä näissä pienissä ympyröissä, niin silloin me kyllä menemme tämän kokonaiskuvan silloin. Mitä me totesimme Suomessa, että teoriassa me olemme tämmöinen klusteri, joka sopii hyvin pieneen maahan, meillä on sitten koulutettua väestöä ja meillä on hyvin, hyvin pitkä kehittyä ohjelmistoa ja kaikki tuntevat toisensa siellä. Mutta teoria on ollut se, että innovaatiot tulevat aina klustereiden väliltä. Ja me olemme todenneet, että näin se on. Ja me huomasimme myöskin, että kehitys seuraavan eh, sukupolven klustereiden suhteen – niin no, no tämä asia kestäisi siis yli yli kuin 10 minuuttia kertoa teille. Mutta tämä on yksi esimerkkeistä näitä shokkeja, mitä meillä on. Tämä biosokki. Täällä on tulevaisuuden biojalostamot-projekti, jossa eh, lääketieteen, kemian ja parian muunkin alan ihmiset ovat kokoontuneet ja sitten voivat keksiä sitä, mitä voidaan puusta tehdä eri kemikaaleja. En kerro teille, mitä olemme keksineet siellä täällä ryhmässä, mutta oikeastaan tämä juuri sen tyyppistä toimintaa pitäisi tehdä ja se toimii. Tämä ongelma meille onkin niin kuin muillekin, että tämä on vähän uutta maata. Kukaan ei ole vielä täällä ollut. Ja tämä ei ole oikeastaan minkään yrityksen ydinbisnesaluetta. Myöskin resurssit. Ilmastonmuutos on fakta, mutta kyseessä on myöskin muutkin resurssit, pestään biomassa, hiili, energia. Ja yritykset, jotka ovat tehneet hiilipolitiikan, meidän pitää tehdä kohta vesipolitiikansa, ja nämä kaksi kyllä ovat ristiriidassa toisiensa kanssa. Joten meidän pitää olla koko resurssitehokkuudessa johtavia, kun me yhdistämme näitä asioita. Ja kun pyrimme vaikka käyttämään kestävästi biomassaa ja sitä käyttämään paremmin, se voi olla vaikka paperia tai kemikaaleja tai, tai materiaalia autoille tai kosmetiikkaa, elintarvikkeita, mitä haluat. Niin, sääntelyn purkaminen. Niin. Tänä päivänä näemme, että todellakin on tärkeä tieteellinen kysymys, jota pitäisi, on pitäisi vastata nopeasti. Meillä on kyllä aivot ja tutkijatiimit Euroopassa paikoillaan, meillä on rahat, teoriassa ainakin, mutta voimmeko luoda sitten tällaisen pikku Manhattan projektin näillä rahoilla? Epäilen sitä. Meiltä puuttuu välineet, että päätämme, että vedämme kaikki parhaat ihmiset yhteen ja rahoitamme sen ja teemme sen. Tämä on se este innovaation tiellä 60-70-80-luvulla meiltä puuttuu tällainen väline. Tietenkin meidän tavoitteemme pitää myöskin rukata, onko tehty tarpeeksi. Meidän pitäisi pystyä lipeämään myöskin siitä, mitä on sovittu näistä tavoitteista. Ja sitten täällä nämä laaksot. Näyttää siltä, että jokainen Euroopan osa haluaa olla joku biolaakso, tai joku muukin tekniikan laakso. Ja tässä on sitten korkea vuori kiivettävänä ennen kuin he haluavat päästä globaalien standardin tasolle. Meidän pitää yhdistää nämä laaksot, käyttää niitä yhdessä eurooppalaisia vahvuuksia. Eli mitä tarvitsemme on sen innovaation vapauta ja sitä vapautta voidaan sopeutua ja löytää soveltuvat yhteydet näissä kolmessa d Kiitoksia. Herzlichen Dank. Ähm, Kiitoksia kovasti. Tässä aplodit varmasti puhuvat puolestaan. Seuraavaksi on puheenvuoron tohtori Burton Leele, European Entrepreneurship Innovation, Stanford School of Engineeringista, Managing Director. Hän on tullut paikalle, toivotan hänet nyt tervetulleeksi ja pyydän häntäkin nyt pitämään oman esityksensä. Everyone hear me? Kuuleeko kaikki? Parliament. On suuri kunnia saada tulla kutsutuksi tänne Euroopan parlamenttiin. Ja kiitän teitä siitä, että Stanford yliopisto saa täällä pitää tällaisen lyhyen esitelmän. Nyt sitten jatkan tästä englanniksi. Let's see, can we put this on full screen? Saisimmeko tämän tuonne kalvolle? Thank you. Kiitos. Sanon muutaman sanan Spiilaakson näkökulmista ja jotakin kommentteja tutkimuksen kaupallistamisesta Euroopassa. Olin Brysselissä tänään F7 tutkimuspuiteohjelman asioissa, joten minulla on tämä sisäpiiri näkemystä eurooppalaisista asioista, mitä tulee tähän innovaatiopolitiikkaan. Olen ollut irlantilaisen innovaatiotyöryhmän jäsen ja antanut erilaisia puheita esimerkiksi Suomessa, Virossa, innovaatiopolitiikassa. Olen työskennellyt aluepolitiikan parissa ja myös neuvonantajana toimin Euro- yhdistyne- Yhdysvalloissa ja, ja olin myös presidentinkampanjassa mukana 2008. Minä johdan ohjelmaa Stanfordin yliopistossa, joka liittyy yliopi- innovaatioon. Minä opetan joka maanantai ja ensi maanantaina. Meillä on Italiasta ja Tsekistä vieraat, jotka keskustelemme tutkimuksen kaupallistamisesta. Puhunko liian nopeasti? Um, these are, uh... Nämä ovat ne kumppanit, joita meillä on ollut Euroopassa viime vuosien aikana, sekä maat, joista olemme kutsuneet puhujia, joten tässä on hallituksen kumppanit Irlanti, Norja, Viro kansallisella tasolla, mutta myös alueellisia kumppaneita Madrid, Lyonin alueelta, sekä kumppaneita, yrityskumppaneita Italiassa esimerkiksi sekä Tanska on myös ollut yksi meidän kumppaneistamme ja väritetyt maat ovat ne maat, jotka edustavat ää, näitä business angeleita tai muita asiantuntijoita innovaatiopolitiikan alalla. Meillä on myös yritys, yrityksen pääosastolta puhuja. Haluan puhua ihan lyhyesti Euroopan ja Piilaakson välisistä yhteyksistä. Ne teistä, jotka eivät ole käyneet Piilaaksossa, se on aika suuri äh, alue. San Franciscon äh, äh, alueella siinä on alle kolme miljoonaa asukasta, se on melko pieni, mutta riskipääosan oman osalta ja investointien osalta ja korkean teknologian osalta siellä on enemmistö, eli me olemme 40 prosenttia kaikesta euro Yhdysvaltojen äh, investoijista ja siellä on paljon teknologia- ja energia-alan ihmisiä. Pi Laakso on äh, ydin tässä alalla, tällä alalla. Me johdamme, meillä on paljon teknologioita ja missä me olemme parhaita on nopea teknologioiden ja yritysten toiminnan ohjaaminen kaikki maailmassa on kiinnostuneita rakentamaan omat laaksonsa tai klusterinsa ja, ja piilaaksossa hallitukset, yliopistot, yritykset tulevat sinne oppimaan uusia malleja, saamaan uusia ideoita ja lopulta e, tulevat Stanfordin yliopistolle katsomaan, miten me toimimme. Eli meillä on koko ajan e, kutsupyy- tai vierailupyyntöjä Euroopasta ja Amerikasta marraskuussa me, meillä oli viiden päivän seminaari äh, Stanfordin yliopistossa. Se, mitä me teemme, mitkä ovat meidän, äh, me rakennamme ja kehitämme yrityksiä maailmanlaajuisella tasolla enemmän kuin missään muualla tai enemmän kuin mikään muu taho maailmassa. Me tutkimme ideoita, teknologioita ja henkistä omaisuutta, joka voisi olla, tulla maailmanlaajuisille markkinoille. Sitten teemme myös teknologiatutkimusta. Nämä kaikki liittyvät yhteen. Eli Laakso suurimmassa osassa tapauksissa on se tapa, missä maailmassa opitaan ensimmäiseksi innovaatioista ja erityisesti Aasiasta, Japanista ihmiset tulevat oppimaan sitä, että kuinka ne voivat kehittää omia talouksiaan ja myös Euroopasta. Piilaakso on strateginen alue Euroopalle ja se on osa Euroopan innovaatiojärjestelmää, jota ei kuitenkaan kunnioiteta tarpeeksi Euroopan pääkaupungeissa. On, siellä on erittäin paljon saksalaisia, ranskalaisia, italialaisia, espanjalaisia, belgialaisia ihmisiä, suomalaisia. Suomi, suomalaisilla on laaja verkosto. Siellä on tanskalaisia, ruotsalaisia, virolaisia se on Euroopan hallitusten ää, äh, erittäin tärkeä ää, äh, ydinalue monista Euroopan maista. On paljon e-, eurooppalaisia yrityksiä ja investoijia, jotka tulevat Laaksoon koska ne ovat sitä mieltä, että he eivät saa yritykset kasvamaan yhtä nopeasti Euroopassa kuin he saavat ne kasvamaan Kaliforniassa. Sitten meillä on paljon äh, IT-alan yrityksiä, kansallisia tai kansainvälisiä yrityksiä. Monet eurooppalaiset alueet ovat kuitenkin hyvin vähän sitoutuneet eh, piilaaksossa. Meillä ei ole keskisuuria yrityksiä, jotka tulevat katsomaan, miten asiat toimivat. Meillä on paljon eurooppalaisia yliopistoja. Stanfordissa meillä on paljon yhteistyötä eurooppalaisten yliopistojen kanssa, mutta ne ovat sellaiset suhteet, jotka menevät, jotka juontavat vuosien takaa, IPS, IPF, Oxford, Cambridge ja niin edelleen. On teknisiä yliopistoja Münchenistä esimerkiksi. Theo Delft on mukana, Aalto-yliopisto, ruotsalaisia yliopistoja. Eli suhteet Stanfordin ja Berkeleyn kanssa, eurooppalaisten yliopistojen kanssa ovat keskittyneet Saksaan, Alankomaihin, Skandinavian maihin ja yhdistyneen kuningaskuntaan. Muita yliopistoja ei paljon näy piilaaksossa ja tämä koskee myös kansallisten hallitusten laitoksia. Muutama sana eroista Euroopan ja Piilaakson välillä. strateginen alue, tai strategiset on paljon oikeudellisia asioita, esimerkiksi Yhdysvaltojen lainsäädäntö. Meillä on myös paljon, me jaamme paljon tietoa, olemme erittäin avoimia sen suhteen. Me olemme erittäin optimistisia, olemme erittäin amerikkalaisia siinä, miten näemme maailman. Ja me näemme mielestämme piilakse toimii parhaiten avoimena verkostona. Meillä on bisnesprosesseja, jotka liikkuvat paljon nopeammin kuin Euroopassa ja muualla maailmassa. Meillä on hyvin pieni hallituksen rooli. Se on tietysti jossain määrin tärkeä esimerkiksi rahoituksessa, tutkimuksen rahoituksessa. Sitten meillä on riskipääosa oma malleja ja, sitä, ja tutkimusinstituutteja. Meillä on paljon esimerkiksi henkisen pääoman alla toimintaa. Ja kaikki tämä liittyy, on kaikki rakennettu vahvan sisäisen verkoston ympärille. Se kuitenkin vaatii paljon uusia yhteyksiä maailmanlaajuisesti ja e, Aasiassa, Euroopassa ja muualla. Eli siksi me näemme pian Brasilian valtuuskunnan Chilen Niillä on edustusta Piilaaksossa esimerkiksi. Ja Kiina, Intia, Singapore, Korea. On paljon opiskelijoita, jotka tulevat Piilaaksoon ja tu- toimivat tutkimuskeskuksissa. Meillä on paljon eurooppalaisia myös, mutta emme näe strategista sitoutumista Euroopan puolesta, se mitä Eurooppa todella tapahtuisi. Miksi Piiraakso on sitten tärkeä Eurooppa ö, uusien, me tuomme yhteen riskipääoman ja teknisten osaamisen ja pääsyn markkinoille ja kuluttajat tai asiakkaat ovat asiakkaat sitten, ovat ne sitten yrityksiä tai yksityisihmisiä, niin meillä on paljon tarjottavaa. Meillä on I, meillä on, otamme vastaan paljon e, eurooppalaisia tutkijoita. Monet niistä jäävät, heistä jäävät Yhdysvaltoihin ja monet tulevat useimmin käymään. Meillä on paljon innovaatiomalleja monille eurooppalaisille yliopistoille. Meillä on innovaatioverkosto ja tietysti meillä on hyvän tiukat tai läheiset suhteet Kiinaan, Singaporeen, Taiwaniin, Japaniin ja niin edelleen. Euroopan tai piilaakson rooli kasvaa vain Euroopassa. Sinne tulee yhä enemmän ihmisiä ja tuttu esimerkiksi Slovakiasta, Slomaniasta, Balkaneelta ja Itä-Euroopasta tulee nyt paljon ihmisiä. Ja jotkut suosituksista, joita sanoisin teille, on se, että EUn innovaatio- ja tutkimusstrategiassa pitäisi ottaa huomioon se, että miten voidaan ottaa mukaan piilaakso. Uskon, että Eurooppa ei ole er- erillään suurista aasialaisista innovaatiokeskuksista – sekä Piilakson instituutioista. Se, mitä otetaan käyttöön uusia innovaatiomalleja, siinä Eurooppa jää jälkeen. Sitten joitakin huomioita tutkimuksen kaupallistamisesta. Mielestäni, kun olen ollut mukana tässä seitsemän tutkimuksen, seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa, niin en näe sitä, että tutkimusta on, kaupallistetaan tarpeeksi. Olen puhunut tästä monien ihmisten kanssa, mutta uskon, että on hyvin syvällä olevia asenteja, jotka, asenteita, jotka liittyvät selkeään tutkimukseen akateemisessa maailmassa ja sitten sen kaupallistamiseen, ja nämä eivät ikään kuin sovi yhteen. Me olemme Stanfordin yliopistossa kehittäneet tavan suhtautua tutkimuksen kaupallistamiseen. Meillä on erittäin vahva kaupallistamisen fokus. En väitä, että kaupallistaminen olisi aina mahdollista, mutta se, että asiantuntijat eivät ota huomioon kaikkea potentiaalia, kaupallista potentiaalia, niin se osoittaa, että on paljon eroja tutkimuksen ja kaupallisen maailman välillä uskon, että seitsemännen ja jopa kahdeksannen tutkimuksen puiteohjelmassa voidaan tämä ottaa huomioon. Useissa tutkimusohjelmissa on, otetaan, otan tässä esimerkin. Tässä on puite sille, että kuinka tutkimus otetaan mukaan kaupallisessa maailmassa. Suuri asia on tässä se, että en näe tässä puite, puitteita tälle toiminnalle, eli tämä pitää ottaa huomioon. Tässä vasemmalla on laatikossa tutkimus, joka tulee tästä seitsemästä tutkimuksen puiteohjelmasta. Ja sitten tarvitaan tuotteistaminen laboratoriossa, joka sitten johtaa markkinoille esittämiseen. Nyt tämä seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma, siinä ää, ei päästä eteenpäin. Ja siinä on henkistä omaisuutta esimerkiksi jäljitä tai siinä ei, ota, ei oteta investointeja huomioon, joka auttaisi uusien yritysten luomisessa. Ensiksi pitäisi siis saada aikaan tämän tutkimuksen kaupallistamisen puite jotta voitaisiin ymmärtää, kuinka tämä asia toimii ja mitä toimenpiteitä pitäisi toteuttaa. Eli nämä kaksi vihreätä laatikkoa eivät tällä hetkellä toimi Euroopassa EUn tutkimuksen puiteohjelmassa. Jotakin konkreettisia askeleita, joita voitaisiin tehdä, esimerkiksi äh, kaupallisen potentiaalin huomioon ottaminen ensisijaisena kriteerinä voisi olla tärkeä ja asiantuntija-arvioiden mukaan otto esimerkiksi Business Angelsien ja muiden investoijien mukaanotto, jolla ei ole puhdasta akateemista toimintaa. Lisäksi pitäisi lisätä näkyvyyttä tässä seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa. Pitäisi saada keskitetty tietopohja, johon otetaan kaikki tiedot, tähän puiteohjelmaan liittyvät tiedot mukaan. On erittäin vaikea tietää, mitä tässä hankkeessa tapahtuu muuten. Sitten pitäisi esimerkiksi ottaa huomioon riskipääoma ja niin edelleen. Kaikkia näitä asioita ei ole otettu huomioon seitsemässä tutkimuksen puiteohjelmassa, mutta vaihtoehto ei pitäisi olla se, että kaupallistamista. Siinä ei oteta huomioon arviointiohjelmia. Minua Euroopan komission asiantuntijat ovat antaneet minulle tietoja tästä. Päätöksenteko rakenteissa tässä ammutaan itse jalkaan, kun ei oteta tätä kaupallistamisen potentiaalia huomioon tutkimusohjelmissa. Erittäin itse tulen avaruusalalta, olen tietoinen monista eurooppalaisista hankkeista tällä alalla. Kiinnostavaa on se, että viimeisen viime vuoden, viiden vuoden aikana on erittäin selkeät rakenteet luotu tälle alalle esimerkiksi e-, enkelisijoittajien kanssa ja niin edelleen. Olisi suhteellisen helppoa liittää tähän tämä ESA verkosto ja tämä seitsemän miehen puiteohjelman toiminta yhteen. Tässä voitaisiin tuoda kaupallistaminen ja infrastruktuuriprosessit mukaan suoraan näihin seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan. En puhu paljon innovaatioiden rahoittamisesta – olen tutkinut joitakin asioita, joita esitetään Euroopan komissiolle. Ne on hyvin kirjoitettu ja niin saatte hyviä neuvoja näille, näihin asioihin. Katsotaanpa sitten ihan lopuksi muutama asia, jotka kaipaa huomiota. Tämä liittyy työhön, jota olen tehnyt Irlannissa. Tuotesuunnittelu, opetus- ja tutkimusohjelmissa – insinööri- ja lääketieteellisissä oppilaitoksissa esimerkiksi. Tämä on tärkeä yliopistouudistus on erittäin suuri ongelma maailmanlaajuisesti, eh, kun yliopistot liikkuvat tavanomaisista malleista innovaatiomalleihin. Tämä on, tapahtuu maailmanlaajuisesti. Eh, tämä tässä valiokunnassa on tuettu näitä hankkeita erittäin paljon. Olen kiitollinen siitä. Hyvä, että näin on tehty. Ja lopuksi me toimimme tiedon puutteessa. Me emme tiedä piilaakson vaikutuksista työpaikkojen luomiseen täällä Euroopassa. Minä olen, luulen, että piilaakso vaikuttaa työpaikkojen luomiseen, mutta tarvitsemme paljon tutkimuksia, jotta tämä voidaan todistaa. Mr. Lee, herzlichen Dank. Kiitos. Tässä tulikin koko lailla tietoa. Nyt vetäkäämme hieman henkeä. Ja nyt meillä on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä. Meidän ei tarvitse käydä kaikkia niitä keskusteluita, joita normaalisti käydään valiokunnassa. Meillä on nyt tässä jonkin verran vielä aikaa. Ja voimme syventää joitakin täällä kuultuja tietoja. Ensin antaisin puheenvuoron kollega Merkisille, esittelijälle. Hän voi aloittaa ja jos joku muu haluaa sitä kysymyksiä, niin ilmoittakaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille puhujille erittäin mielenkiintoista puheenvuoroista ja panoksista tähän keskusteluun. Jotkut teistä olivat hyvin ää, meitä härnääviä, totta kai tämä myöskin sitten elävyttää keskustelua. Herra Lee, viimeistä puhusta aloittaa. Te periaatteessa, jos ymmärrän oikein teidän sanojanne, niin te Enemmistön akateeminen kenttä Euroopassa toimii vanhalla tavalla, perinteisellä tavalla. Olemmeko liian keskittyneet tähän perustutkimukseen, emmekä niinkään noudata markkina suuntautunutta tutkimusta. Johtuuko tämä sitä, että sun osa yliopistoista ei pysty ennakoimaan riskipääomaa tai eivät pysty myöskään saamaan lainoja? He ovat riippuvaisia julkisesta rahoituksesta, tämä on siis rahoitusmallinsa. Uskotteko, että tämä, on myöskin kysy, kysymys herra Suplänille, uskotteko, että toisi, tämä toisi lähemmäksi tutkimusta markkinoita, jos eh, yliopistoita uudistettaisiin niin, että ei pelkästään julkista rahaa käyttäisi, vaan myöskin vain yksityistä rahaakin voitaisiin kaataa sinne tutkimukseen. Että tavallaan ottaisi myöskin riskirahoitusta mukaan. Sitten te totesitte myös, että voi olla niin, että piilaakso luo työpaikkoja Euroopassa. No miksi sitten luoda piilaaksoa Euroopassa, jos kerran toteatte, että piilaakso toimii vain pelkästään, kun se on, kun se on globaali projekti. Miksei sitten voitaisi luoda omaa piilaaksoa tänne? Oletko sitä mieltä, että tarvitaan se globaaleja yhteyksiä? Ja näin teidän kommenteissa sitä, että olette enemmän suuntautunut Aasiaan päin kuin, kuin Eurooppaan päin. Onko se se, että tulevaisuus on Aasiassa ja että kun siltä päästään myöskin harvinaisiin maametalleihin käsiksi. Ja kun meillä on pelkästään vain luovuus täällä, mutta meillä ei ole tarpeeksi materiaalia sitten tämän luovuuden takana. Ja sitten totesin, että voitte luoda nopeasti innovaatiota. Miksi te pystytte luomaan sitä nopeammin kuin me täällä Euroopassa? Sitten herra Suplään, te totesitte, että meidän pitää luoda selkeät kriteerit sen suhteen, mitä innovaatio on, mitä se tarkoittaa meille mutta totesitte myöskin, että mekin kaikki olisi tämän, että tarvitsemme avoimuutta, joustavuutta, tarvitaan vapautta. Onko tässä selkeitä kriteereitä? Ja eikö tällä selkeä kriteeri sitten tavallaan olisi päinvastoin juuri tällä avoimuudella, tai siis rajoittaa sitä avoimuutta? Ja sitten kaikki totesivat sinne, että me olemme muodollisempia Euroopassa. Me noudatamme enemmän muodollisia toimintasääntöjä ja sisältömuotoja, niin miten voidaan saada sitten enemmän tällaisia asiantuntijoita ja bisnesenkeleitä eurooppalaisiin ohjelmiin, kun käsittelemme projekteja vähän teollisemmalla tavalla. Kuinka voisimme tukea tätä asiantuuttavuutta järjestelmissämme? Ja viimeinen kysymys vielä sitten herra Vasaralle. Eli jos me tehokkaasti keskittäisimme tutkimuksemme, se saattaisi olla meidän ydinkykymme Euroopassa. Ja totesi, että meillä on liikaa laaksoja. Jos meillä on liikaa laaksoja, niin kenen tulee päättää sitten, mikä laakso pidetään? Pitääkö tämä sanoa sitten ylhäältä alaspäin euro-EU-tasolla, onko tämä alueiden tehtävä päättää tästä, vai Kuinka voidaan se todeta? Kuka on tarpeen, kuka ei? So, next fra- Kiitos. Seuraavaksi Girek. Ja jos teille sopii, niin otetaan muutama kysymys kerrallaan. Tämä on tehokkaampaa. Dziękuję bardzo. Ja właściwie to mm, chciałem tylko mm, swoją uwagę. Itse asiassa halusin vain tehdä huomautuksen tämän esityksen jälkeen, erityisesti se, mitä Suomesta tuleva herra sanoi. Mitä minulle tulee mieleen tässä on syy siihen, että innovaatioita on vähän. Olen sitä mieltä, että nykyinen markkina innovaatiolle on monopoli ja se pitäisi muuttaa tämä monopoli, siitä pitäisi päästä eroon. Suuret yritykset joskus blokkaavat markkinat, niillä on sellaisia patentteja, jotka blokkaavat muut innovaatiot, ja toisaalta PK-yritykset tai innovoijat ja yliopistot, niiden pitää odottaa kolme neljä vuotta siihen, että niiden patentit hyväksytään. Ja tämä on vain lähtökohta. Jos olisi joku toinen tapa, ajattelen nyt eurooppalaista patenttia, mutta sähköistä eurooppalaista patenttia, joka olisi nopea ja ehkäpä ilmainen, joka voitaisiin rekisteröidä ja joka takaisi oikeudet innovoijille, niin innovo- innovaatioiden liike, sitä vahvistettaisiin ja se lisä- lisääntyisi, koska mitä tahansa voidaan keksiä on olemassa Book Algorithm of Innovation venäläiseltä kirjailijalta, ja siinä on osoitettu, että kun käytetään tiettyä algoritmia, niin mitä tahansa voidaan keksiä. Ja tämä potentiaali, innovaatioiden potentiaali on yhteiskunnassa on erittäin korkea, mutta se on estetty, sitä ei voida, sitä ei voida hyötyä. Siksi pidin siitä, mitä suomalainen asiantuntija sanoi, koska tämä on lähellä minun sydäntäni. Minä näen, että ajattelemme samalla tavalla tästä. Next, kollega Odi. Kiitos, seuraavaksi Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja tästä esityksestä. Kiitos. Olen mietinnön esittäjä seitsemännen tutkimuksen puiteohjelmaan liittyen. Ja emme saaneet aikaiseksi kuuntelua, joten käytän hyväkseni tätä kuuntelua eh, tai kuulemista ja esitän kolme kysymystä ja esitän ne, niitä, mitä komissio teki eh, tai tästä komission asiakirja julkistettiin eilen, ettei varmaan ole vielä ehtinyt tutustua siihen. Nyt on kolme uutta elementtiä. Ensinnäkin poliittiset instituutiot, uudet poliittiset instituutiot, jotka perustettiin 2009, uusi Euroopan komissio, e- uusi Euroopan parlamentti. Ja toinen e- uusi elementti on se, että me olemme Euroopan unionissa, meillä on, olemme Lissabonin, epäonnistuneet Lissabonin strategiassa, jäsenvaltiot eivät niin kutsutusti ei, ei, niin ei ole koordinaatia Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä liittyen tutkimuksiin tai muihin asioihin. Meillä on uusi ää, strategia, joka on Eurooppa 2020. Toinen uusi ää, tilanne on taloustilanne. Tämä seitsemän puite, seitsemäs puiteohjelma, siitä äänestettiin 2010 kuusi vuodelle 2007-2013, joten poliittisesti tästä päätettiin ennen kriisiä. Nyt meillä on kriisi, meillä on erittäin herkät vuodet edessä ja on tämä seitsemäs puiteohjelma 2011, 12 ja 13 ovat vielä jäljellä. Eli raha on käytetty ja tämä on huomattavat summat, 51 miljardia euroa kun verrataan aikaisempaan, joka oli 17 miljardia. Ja tätä käytettiin ohjelman loppuvaiheessa. Eli nyt meillä on tulevilla vuosilla siis paljon rahaa ja pyrimme pääsemään kriisistä pois. Eli nämä kolme uutta elementtiä, eivätkö ne muuta tavallaan tätä seitsemättä puiteohjelmaa? Tämä muuttuu Euroopan, komission arvioinnissa. Tästä tulee tämmöinen leikkaa ja liitä ohjelma, eli komissiossa tarvitaan tahtoa saada asioita eteenpäin. Kaikki menee niin nopeasti. Me emme kaikki voi äh, hyväksyä sitä, että 2014 äh, kahdeksannen puiteohjelmalle annetaan rahaa. Eli onko teidän mielestänne jotakin tehtävissä tässä seitsemässä puiteohjelmassa Euroopan unionin äh, talouden hyväksi? Gutierrez Cortines seuraavaksi. Kiitos. Olen todella tyytyväinen siihen, mitä kuulin ja haluaisin aloittaa uudelleen, niin kuin elokuvat. <laughs> Voisin kuulla tämän saman pari-kolme kertaa, vaikka koko yön läpi. On yksi asia, jota olin tässä kuulevina, niin, ja tässä ei puhuttu pelkästään innovaatioista, vaan paljon syvemmistä asioista. Tässä on paljon filosofiaa ja paljon tiettyä tarkistukseen liittyvää filosofiaa. Mutta kuulen kaikista esityksistä tietyn yleisen linjan, eli sen, että meidän pitää muuttaa mentaliteettiamme ja toimielinten toimintaa, EUn toimintaa, byrokratian toimintaa ja jäsenvaltioiden toimintaa. Ensinnäkin, meillä on se ongelma, että Euroopalla on tavallaan sääntelysyndrooma, joka lähtee sellaisesta melkein uskonnollisesta vallan käsitteestä – me sääntelemme hyvin tiukasti, ei joustavasti, sellaisessa maailmassa, joka muuttuu ja on äärettömän joustava. Ja Eurooppa toimii lineaarisesti. Ja usein itse valtion näkymä, tai näkökulma on tärkeämpi kuin markkinoiden näkökulma. Ja itse olen ympäristövaliokunnasta ja REACH, kemikaalilainsäädäntö, kieltää tiettyjä tuotteita aivan liian tiukasti ja väärin perustein. Tässä kuitenkin kielletään tiettyjä aineita niiden määrien takia. Ja tässä syntyy tiettyjä esteitä. Mutta me siis säädämme periaatteissa. Ja yhteiskunta on hyvin monimutkainen. Me näemme tämän joka päivä. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineet. Ja meidän kaikkien tulisi toimia kuitenkin yhteen suuntaan. Me teemme sääntöjä, jotka koskevat kasvinsuojeluaineita, ja tämä toimii tiettyä Euroopan osaa vastaan. Ja toisaalla sitten tästä on haittaa. Esimerkiksi mehiläiset kuolevat. tässä ei oteta huomioon monia kysymyksiä, ilmaston tai lämpötilan nousua, eläimiä, jotka tulisivat Afrikasta tässä ja vaikka mitä asioita ottamatta huomioon. Eli meidän täytyy arvioida tilannetta ulkoisesti ja katsoa, kuinka pitkälle eurooppalainen lainsäädäntö – ja byrokratia siirtyy suoraan jäsenvaltioihin ja kuinka pitkälti ne estävät innovointia Euroopassa. Eli tämä on ensimmäinen asia, joka meidän täytyy tehdä. Eli se, että täytyy katsoa, kuinka toimielimet toimivat. Ja sitten haluaisin vielä sanoa, että tämä lineaarisuus täytyy rinnastaa monimutkaisuuteen, joka näkyy kaikessa. Se liittyy menettelyihin ja kaikkeen muuhun ja tietoon. Byrokratia valtioissa, se ei voi olla yhtä nopea kuin innovaatio. innovaation nopeus kasvaa jatkuvasti ja tämän näemme päivittäin Facebookissa ja muissa asioissa. Joten emme voi jatkuvasti luoda rajoja tietylle asialle, toimia ainoastaan byrokraattisesti, vaan tämä on mielen ongelma, ajatteluongelma. Ja tämä on suuri haaste, johon meidän täytyy ryhtyä. Meidän täytyy rohkeasti lähteä uudistamaan mentaliteettia. Ja ei ole mitään poliittisesti epäkorrektimpaa kuin se, että toimitaan yhteiskuntia vastaan. Eli innovaatiot, sosiaaliset innovaatiot, ne ovat tärkeitä. Yhteiskunnat ovat paljon järkevämpiä kuin me täällä toimielimissä. Dank mich, Frau Herzog. Kiitoksia. Sitten Herzog. It was a very interesting mini hearing, so I'd like to... Tämä on mielenkiintoinen kuulemista, joten onnittelut mm, intervaliokunnan sihteeristölle ja myöskin kollegoille, jotka ovat olleet tulleet tänne paikalle. On useampi kysymys ja pyrin vähän keskittämään niitä. Ensimmäinen kysymys kun innovaatioista tuli eurooppalaisten sopimusten perusteella eurooppalainen os, salkkuosuus, niin se pitää tavallaan siirtyä jäsenvaltioista e, jäsenvaltioista tänne yhteisön tasolle. Pitää katsoa, miten, mitä voidaan tehdä milläkin tasolla parhaiten. Säästöohjelmissa suurin osa jäsenvaltioista ilmeisesti, jotka olivat kiinnostuneita kaiken ylläpitämisestä – olisi ehkä parempi nyt määritellä ja perustella sitten sitä, mitä voidaan paremmin tehdä eurooppalaisella tasolla. Eli näkisin mielelläni sen, mikä voidaan tehdä paremmin eurooppalaisella tasolla. Toinen kysymys. Minä olen pienyrityssäädöksen esittelijä ja minä tuen kyllä pieniä yrityksiä ja olen myöskin ollut Minua kutsuttiin myös viime kaudella Rova Innovaatioksi, se oli mun lempinimeni. Mutta kun täällä keskustellaan tästä mahdollisuudesta, kuinka suuri tämä mahdollisuus oikeastaan nyt on sitten innovaation suhteen, mutta onko meillä mitään kuvaa siitä, että se menestys, jonka voimme saada, tai olemme saaneet tähän mennessä, onko se sitten 1 prosenttia potentiaalista, 10 prosenttia potentiaalista, vai onko puolessa välissä menossa näistä mahdollisuuksista meillä on? Kuinka suuri potentiaali meillä oikeastaan on? Jos emme tiedä todellakin, mistä puhutaan, mikä haluamme saavuttaa, niin jos se tiedä, kuinka suuria me olemme tässä, niin voimme lähteä ihan minkä tahansa suuntaan vain, emmekä, emmekä pääse lähemmäksi tavoitetta. Ja haluaisin jatkaa tästä Suomen suomalaisen kollegan kommentista laajentumisesta. Jos menemme säästötielle koko ajan, tai niin on tavallaan hyvä budjettiasioissa, mutta jos me myöskin meidän ajattelussamme tulee tällainen ja vallalle, niin sitten me ollaan kyllä kuolleita. Eli laajentuminen on tärkeää. Se pitää pitää mielessä. Ja jos tämä on vaikka ainoa asia, ottaa mukaan näistä kaikista asioista. Ja sitten pk rahoitus. Tässä on paljon vaikeuksia, mutta ajatellaanpa, kuinka paljon ongelmia olisi, jos pk olisi päässyt tietoon siinä, kuinka voidaan saada rahoitusta Euroopasta. Meillä olisi Pariisin saakka jono siellä odottamasta rahoitusta koska pk-yritys tuo sitten tähän jonoon ja heitä kiinnostaa sitten saada rahoitusta ja he tulevat mukaan tähän. Ja tämä on tämän monopolin ongelma. Meillä on rajalliset resurssit ja tämä informaatiomonopoli on myöskin kyseessä, koska rahaa on, mutta jotenkin pitää päästä sen kiinni. Tämän takia kahdeksannessa pk-yrityksessä on nähdysti pk mukana. Jos tapaisin, mutta te, aviomiestäni, uhte usein kun tapaan teitä täällä valiokunnassa, niin, niin onko tosi ihan yhtä hyvä? On kiva taas nähdä täällä näin. Danke. Monsieur Kela. Kelly. Kiitos sitten uh, Kelly. Uh, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensimmäiseksi en kuullut kaikkia esityksiä, koska olin innovaatioseminaarissa, joka järjesti yliopisto ja luulen, että Euroopan unionin tasolla me olemme yhä sitoutuneempia innovaatioihin. Ja toivottavasti saamme kiinni etumatkaa. Ennen joulua minä osallistuin EU- ja Yhdysvaltojen valtuuskuntaan ja osa tästä, osana tätä matkaa me kävimme myös Piilaaksossa ja näimme operaatiot siellä ja näemme kaikki suuret yhdi, yritykset, Google, IBM, Cisco ja niin edelleen, joten voimme todella samaistua siihen, että tarvitsemme lisää yhteyksiä sinne. Kaksi kohtaa tästä herra Len esityksestä. Kiitos siitä, että hän haastoi meidät. Kiitän tästä Liin esityksestä. Me, hän mainitsi FP7, seitsemännestä puiteohjelmasta ja sitä, että siinä ei ole kaupallistumista osana. Ja tämä on mielestäni shokki, koska voitaisiin kuvitella, että missä tahansa ohjelmassa, jota rahoittaa EU, erityisesti mikä liittyy tähän alaan, niin olisi tutkimusta ja kehitystä ja toteutusta ja tämä toteutus on kaikista tärkeintä ja kaupallistaminen pitäisi olla mukana. Jos minä arvostan amerikkalaista asennetta epäonnistumiseen, mutta jos se, että kaupallistuminen ei ole tässä mukana, sitä, se on ollut mukana kritiikissä. Kuinka komissio reagoi tähän ja mitä me voimme tehdä parlamentissa, jotta voisimme taata, että nämä asiat muuttuvat. Toisekseen mielestäni oli haastavaa ja ilahduttavaa, että mainitsitte joitakin yliopistoista, jotka ovat esteitä innovaatioille. Jos puhuisitte näille yliopistoille, niin ne varmasti sanoisivat, että ne ovat maailman etu, e, e, eturintamassa tällä alalla – ja katsoisivat alas muuta maailmaa kohtaan, olisivat onnellisia ja hyvä. Ja nämä ovat sellaisia haasteita, joita me tarvitsemme, joita meidän tarvitsee kuulla, mutta toivoisin, toivoisin myös, että tulisi muutos ja mitä tahansa muutosta Euroopassa voidaan tehdäkin yliopistojen alalla, niin innovaatiota ei pitäisi estää, vaan sitä niitä pitäisi edistää. Ja kuinka me voimme saada yliopistot pois tästä yhtälöstä ja saada ne edistyksekkäisti tai sitten olla ottamatta niitä huomioon ollenkaan. Kiitos. Kollega Tosnovski. Tosnovski. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na své kolegy možná. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen jatkamaan siitä, mitä kollegani juuri totesivat täällä. Oikeastaan paljon, mitä haluaisinkin todeta täällä, jo on todettu muiden taholta – Joten haluaisin vain kiittää teitä näistä asioista, mitä totesitte. Herra Liin avulla me olemme nähneet hyvin arvokkaita asioita selvästi. Tämä on uusi vaihtoehtoinen näkökulma asioihin, joita meillä on Euroopassa tällä hetkellä. Ja hyvä, kun kuulimme sen sitten Piilaakson henkilön suusta, joka osallistuu myöskin samalla puiteohjelmaan. Meillä on muutama kysymys. Ensin herra Shablin kuinka määrittelette sen, mikä yritys on innovatiivinen ja mikä ei? Minusta on hyvin vaikea määritellä tätä, koska meidän kokemuksenne Euroopassa ovat sellaisia, että eurooppalaiset hallintomenettelyt, niiden puitteissa on yleensä aika vaikea määritellä tällaisia asioita. Ja kaikki ohjelmat, kuten kollegat täällä totesivat, niin me, meillä on epäluottamusta niissä. Meidän pitää täyttää kaikkia näitä lomakkeita, siellä on paljon byrokratiaa ja kaikkea muuta estettä. Eikö tämä ole joskus sitten este myös sille, että päättää mikä yritys on todellakin innovatiivinen, mikä ei? Koska aika usein tämähän voidaan päättää vasta sitten loppuvaiheessa tämä, ehkä markkinointivaiheessa nähdään tämä asia. Ja toinen kysymys herra Liille. Kollega, joka puhui ennen minua, mainitsi yhden tärkeän asian. Mikä teidän mielestämme on seitsemännen puitteohjelman suurin ongelma? Koska sehän käyttää paljon rahaa, joka jaetaan sitten tutkimukseen, kehitykseen, innovaatiostrategiaan. Mutta samalla ollaanpa nyt ihan rehellisiä. Kaupallistaminen Euroopassa on, on melkein kuollut sana – kyllä tämä kauppaelementti, se on vähän niin kuin likainen juttu meille. Joten se kuulostaa vähän niin kuin varastetulta, kun se on kaupallistettua. Ja on vähän, paik- vähän paha sanoa täällä kaupallinen. Mutta tämä koskee myöskin muitakin rahoja, ei pelkästään näitä rahoja, myös aluerahastot, kun niitä jaetaan. Niin aika usein niitäkin rahoja eh, katsotaan vähän negatiivisesti, koska niitä, saa, niitä varoja saattaa käyt, väärinkäyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Tiedän projektiin, joka vähän aikaa sitten arvioitiin. Se oli suuri IT-keskus yliopistolle, oli siis kyseessä. Suuri tällainen laskenta laitos, IT-laitos. Ja me tiedämme kaikki, että on vaikea arvioida sitä, että onko kyseessä pelkästään tutkimustoiminta. Ja kyllähän siinä saattaa olla jotain kaupallisiakin elementtejä mukana. me asetamme itse tällaisen vaikean riman tähän väliin, kun me investoimme rahaa johonkin hankkeeseen. Eikä pitäisi ole muuta selvää, että me haluamme, että se johtaisi eh, PKT-kasvuun, eh, mm, parempaan menestykseen – mutta me itse luomme näitä esteitä sinne. Onko tämä se oikea tie? Onko tämä se tie, jolla meidän pitäisi uudistaa seitsemättä tai kahdeksatta puiteohjelmaa? Minusta tuntuu, että emme todellakaan vielä ottaa näitä kaupallista aspektia tarpeeksi esille. Me pelkäämme sitä. Ja kiitokset näistä mielenkiintoista kommenteista. Tämä on yksi mielenkiintoisempia esityksiä, joita olen koskaan kuullut täällä parlamentissa. Kiitoksia. No, jetzt haben wir noch... Kiitoksia. Nyt meillä on vielä vähän aikaa vastauksille. Kaikki eivät varmastikaan pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta pyytäisin, että keskitytte joihinkin, niin että saamme vielä mahdollisimman laajasti tietoa. Lähdemme tästä vasemmalta liikkeelle. Ensin Schublan. Ehkä te voitte aloittaa. Kiitos, herra puheenjohtaja. Mitä tulee kahteen asiaan. Kaksi asiaa, mistä haluaisin huomauttaa. Teknologian siirrossa yhteydet yliopiston ja tutkimuksen välillä ihan nopeasti. Meillä on ainakin noin kahdeksan yhdeksän vuotta sitten saimme tutkimuksen, äh, tutkimuksen pääosastolta, jossa tutkittiin tätä asiaa ja sitä, että kuinka näitä yhteyksiä voitaisiin parantaa. Meillä oli fantasmi, fantasia siitä, että voisimme äh, tämän puiteohjelman puitteissa tätä tehdä, mutta tämä ei onnistunut. Me teimme tämän muilla resursseja, resursseilla. Me olimme tuohon aikaan Kaliforniassa, Israelissa ja tutkimme niitä malleja, jotka toimivat. Ja pyrimme saamaan uuden logiikan tähän. Tällaiset toiminnat eivät kuitenkaan ole mahdollisia kaikkialla teknologian siirto edellyttää taloudellisia varoja. Tätä ei voida aina tehdä yliopistossa, eli tarvitaan erillinen juridinen järjestelmä, jossa tämä yliopisto on osallisena ja sitten siinä luodaan näitä yhteyksiä yliopistotutkijoiden ja muiden välillä. Tämä on kehitetty Skandinaviassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta Ranskassa esimerkiksi meillä on paljon ongelmia löytää tätä toiminta Espanjassa ja muualla se on monimutkaista. Jos meillä olisi enemmän rahoja, niin voitaisiin kehittää tätä järjestelmällisemmin. Eli me tarvitsemme erityiset talousrakenteet tähän. Toinen huomio tarve saada energiat yhteen ja työskennellä yhdessä. Joskus meillä saamme erilaisia pyyntöjä, kansallisia tai eurooppalaisia pyyntöjä, jossa pyritään luomaan klustereita joka paikkaan. Tuo, joissain niitä on 60, jossakin 35 ja jossain e, niin ja niin paljon. Ja niitä tarvitaan 12 20 Eurooppaan erittäin pienellä alalla. Se, että tutkijat ja investoijat työskentelisivät yhdessä. Me, meillä ei voi olla Euroopassa, ei me voi unelmoida tällaisesta rakente- rakenteesta. Me tarvitsemme johtajuutta. Toinen asia, joka liittyy innovaatioon, on totta, kuten tässä painotittekin, että määritelmän pitää olla selkeä ja saman aikaan joustava. Tämä on erittäin vaikea ala ja siksi entinen SIP-ohjelma se, se koski lopulta kaikkia, koska ei pitänyt määritellä asioita tarkasti. Tämä on erittäin monimutkaista, koska innovaatio on esimerkiksi liittyy yritykseen, jolla on innovaatioprosessi. Ja luulen, että meidän pitää olla jotakin, joka kattaa ei ainoastaan kehityksen, mutta myös nämä prosessin ää, ää, käytännön. Ja tämä määritelmä pitää olla selkeä, koska me, olemme, me emme työskentele yritysten kanssa, me työskentelemme pankkien kanssa ja rahastojen kanssa. Meillä ei ole mitään yhdistys, y, yhteyttä. Me pyrimme saamaan pankit tekemään enemmän innovaatioiden alalla. Meillä ei ole yhteyttä pk-yrityksiin, mutta äh, rahastot ja pankit huolehtivat näistä, jotta pitää tehdä niin, että pankeilla ei ole riskiä, että ne, niiden pitäisi maksaa uudelleen eurooppalaisia rahastoja, koska tämä on kamalaa, koska olen puhun, puhuin Finveran vastuullisen henkilön kanssa Suomesta, Suomi, joka on innovaation kärkimaita. Tämä on eurooppalainen kysymys, tämä on erittäin monimutkainen, joten en halua puuttua tähän. Tätä järjestelmää ei haluttu käyttää, koska se ei ole ymmärrettävissä. Tarvitaan ennen kaikkea selkeyttä näillä, näissä asioissa, jotta voitaisiin saada tarvittava turvallisuus, jotta voidaan työskennellä näiden rahastojen kanssa. Yeah. Thank you very much. I think there were some very good points. Kiitoksia. Tässä on hyviä pointteja näissä kysymyksissä ja kommentteissa. Sanottaa, tämän puitelman arviointikysymyksen esille. Siis tämä kauppa- ja bisnesaspekti ei ole tarpeeksi esillä näissä. Ja olette samaa mieltä tästä kyllä. Toisaalta täällä on sääntöjä ja määräyksiä, toisaalta pitää myöskin sitä arvioida ja valita. Täällä on hyvin paljon akateemisia arvoja vallalla. Mutta kai me arvostamme tietoa ja taitoa, mutta koskaan niistä ei tule kaupallista toimintaa, niin kyllä tämäkin kriteeri pitäisi ottaa esille. Eli minun äh, suositukseni on se, että, että muutaan kriteereitä, että saataisiin enemmän teollisesti suuntautuneita ihmisiä valintaprosessiin mukaan. Ja toinen kysymys, onko meillä liikäisten arvoja tai liian hajanainen rakenne Euroopassa? Ja totean, että emme voi muuttaa Eurooppaa, ehkä me pitää hyväksyä sellaisena kuin se on. Mutta meidän pitäisi joka tapauksessa löytää ajatuksia, joilla voidaan parantaa yhteistyötä. Jos ei sitä ole yhteistyötä, niin pitää saadaankin sitten kilpailu sallia ja paras voittakoon. Tämä pitäisi sallia. Ja tällaista tapahtuu joka tapauksessa, se on hyvä asia. Sitten täällä on IPRstä, kommentti näistä patenteista, siis henkisen pääoman eh, käytöstä. Patenteihin kukaan ei muuten investoisi, jos ei kannattaisi. Ja tällä hetkellä se kesto on liian pitkä joka tarvitaan patenttien hyväksymiseen. Takaisin pitää osaa olla jotain valvontaa. Me voi muuttua, muuttaa yhtä järjestelmää toiseksi ihan nopeasti, mutta takai pitää katsoa myöskin niiden laatua samalla. Ja sitten toinen asia, joka täällä mainittiin, josta pyydettiin myös, että pyydetään selkeitä kriteereitä ja toisaalta tarvitaan taas myöskin sitten joustavuutta. Onko tämä ristiriita? Minun selkeä vastaukseni on, että ei. Annetaan vaikka esimerkki jalkapallosta. Kenttä on määritelty, se on selkeät säännöt, ja sitten on paljon joustavuutta tämän sisällä. Ja tällaista me haluaisimme nähdä myöskin Euroopassa tutkimusalalla. Meidän pitää luoda tämä kenttä, eli määritellä suuret haasteet tai vastaavanlaiset aiheet, joihin haluamme keskittyä. Ja sitten taas toisaalta meidän pitäisi olla selkeät säännöt ja kriteerit ja että pitää olla vähemmän valtion osallistumusta, enemmänkin bisnestoimintaa ja joustavuutta. Eli tällainen pitää löytää kenttä ja yksinkertaiset säännöt. Sitten lopuksi tämä piilaakso-kysymys. Olen samaa mieltä Burtonin kanssa näistä, kuinka tietenkin piilaaksolla on etuja USAssa ja meillä on omaakin toimintamme siellä, mutta meillä on myöskin Shanghaissa vastaavaa hyvää toimintaa käynnissä. Eli siellä on myöskin Piilaakso Shanghain alueella ja tällä hetkellä keskustellaan myöskin Kolkovan alueesta Venäjällä. Sinnekin luotaisiin Piilaakso. Saa nähdä, kun käy, mutta on mielenkiintoinen ympäristö. Mutta minun kommenttini on se, että Piilaakso-ajatus on hyvä ja ajatus. Ja sitä voidaan periaatteessa kopioida eri puolilla maailmaa, mutta samalla pitää miettiä sitä, että tilanne on erilainen, että on kyseessä eri kulttuuri. Ja yksi suuri hyöty piilaaksossa USAssa on se, että siellä hyväksytään epäonnistuminen. Jos joku epäonnistuu piilaaksossa, hän on silloin kokenut. Jos Euroopassa joku taas epäonnistuu, hän on sitten luuseri. Tämä on kulttuuriero. Ja haluaisin todeta, että ei pidä muuttaa pelkästään sääntelyä, vaan maailmaa pitäisi myöskin muuttaa. Ja tämä on sellainen eurooppalainen kulttuuri, josta pitäisi tehdä avoimpaa. Sääntely toki auttaa, mutta ei ratkaise ongelmia. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Kotal. Uh, just very briefly. Ihan lyhyesti. Minä edustan PK-yrityksiä, jotka työskentelevät markkinoilla, joten haluaisin vain sanoa, että ne, jotka työskentelevät markkinoilla, niin tärkeintä on saa, rahoituksen saanti tänä päivänä, erityisesti äh, tämän siemenvaiheen rahoituksen saamis, saaminen on tärkeää. Olen huolissani siitä, että tätä ei saada ratkaistua ja tulevaisuudessa nähdään vähemmän innovaatioita, koska ainakin olemme, jos olemme samaa mieltä siitä, että PK-yritykset ovat tärkeitä tässä innovaatioketjussa, niin äh, olemme samaa mieltä siitä, että pitää myös äh, maksaa nämä riskit ja ehkä epäonnistua, mutta tarvitaan pääomaa, jotta voidaan, jota voidaan syöttää tähän järjestelmään. Siinä kaikki. Kiitos. Kiitos kovasti. Seuraavaksi herra Vasara, olkaa hyvä. Yes, Esittelijä, olkaa hyvä. Äh, mikrofoni, olkaa hyvä. Täällä esittelijä sen kysymys resurssien tehokkuudesta ja liikaa laaksojakin olisi. Ja onko tämä sitten ylhäältä alas vai alhaalta ylöspäin arviointi. Huomasin, että monen näistä laaksoista – jotka ovat kuolleita, mutta ehkä talviunessa. Yksi henkilö saattaa hoitaa se sähköpostitoimintaa, eli kyllä luonnollinen karsinta toimii. Mutta jos ajatellaan vaikka ylhäältä alas menettelyä, kuten professori Lee mainitsi täällä, niin pitäisi olla sitä kilpailua myöskin sitten, ja voi kannustinta näille laaksoille, että oletko, jos olet menestyksellinen, niin saat sitten tämän ja tämän, jos et, niin et sitten saa. Muuten sitten on, tuho, on tuomittu sitten talviuneen. Ehkä on silloin parempi vaikka sulkeakin ovet. Mutta se, että kielletään ihmisiä siitä, että he tekevät aloitteita, niin ei tämä, tämä ole mitään innovaatiota. Luonnollisen valinnan ja kannustimen välinen yhdistelmä. Kiitoksia. But not least. Mr. Kiitos sitten lopuksi, herra Lee. Thank you. Kiitos olen erittäin iloinen, että kuulin sanan Facebook tässä äh, MEPin suusta. Kiitos siitä. Olen aktiivinen Facebookin käyttäjä. Haluaisin kysyä, kuinka moni ihmisistä täällä käyttää LinkedIn-palvelua? Hyvä. Kannustaisin ihmisiä, jotka eivät käytä LinkedInia, käyttämään sitä. Se on erittäin hyödyllinen väline verkostojen rakentamisessa. Käytän sitä erittäin paljon. Kaikki käyttävät Facebookia ja LinkedInia piilaaksossa. Se on osa bisneksen tekoa, se ei ole ainoastaan teini-ikäisten touhua. Eli monet kommentit, joita täällä sanottiin, osoittavat, että tämä on monimutkainen asia. Valitettavasti herra Tsekistä sanoi, että kaupallistaminen on lähestulkoon kirosana. On myös toinen kirosana, to, käytävän toisella puolella ja tämä sana on tutkimus. Tähän liittyy paljon skeptisyyttä, siis tutkimuksen arvoon, erityisesti alalla olevien ihmisten toimesta sekä akateemisilla aloilla olevien ihmisten kannalta. Euroopalla on onneksi paljon erittäin hyviä yliopistoja maailman huippuluokkaa. Tiedämme kaikki, mitä ne ovat, ja monet yliopistot pyrkivät nostamaan tasoaan olen käynyt monissa yliopistoissa, joissa tutkimus sitä tehdään ainoastaan professien kiinnostuksen, kiinnostuksesta ja sille ei anneta paljonkaan merkitystä eikä oteta huomioon tällaisia henkisen pääoman asioita ja muita asioita. Uskon, että jos yliopistojärjestelmä ei saada muutettua, niin innovaatiojärjestelmä on aina toimimaton. Tämä on yleinen periaate. Yleisesti, globaalisesti yliopistosektori on tällä hetkellä suurin pullonkaula, joka saa innovaation eteenpäin. Että me olemme ainoastaan Euroopassa, mutta myös Japanissa, Intiassa ja niin edelleen. Pitää katsoa näitä malleja, joilla yliopistot, joihin yliopistot perustuvat. Ja ydin syy siihen, että monet eurooppalaiset yliopistot ovat vaikeuksissa, on se, että mallit, jotka luotiin 1800 luvulla samat mallit löytyvät latinalaisesta Amerikasta. Ne perustuvat siihen, että yliopiston päätarkoitus on opettaa ja ehkäpä lopulta hieman tehdään myös tutkimusta. Stanford ja MIT, Berkeley, Georgia Tech, Harvard ovat sellaisia yliopistoja, jotka perustuvat ennen kaikkea tutkimukseen. Me palkkaamme asiantuntijat niiden tutkimustaustansa vuoksi ja panostamme tutkimustuloksiin ja katsomme, kuinka paljon papereita he ovat julkaisteet ja niin edelleen. opettaminen on tärkeää, mutta se ei ole ensimmäinen kriteeri kun perustetaan yliopisto opettamiseen ja katsotaan vain professorien opetuskompetenssia, niin on erittäin vaikea muuttaa yliopistoa sitten tuottamaan maailmanluokan tutkimusta, koska on ihmiset, jotka ovat hyviä opettamisessa, mutta eivät tutkimisessa. Eli tämä liittyy siihen, mikä on yliopistojen tärkein tehtävä. Tämä liittyy monissa Euroopan maissa kansalliseen lainsäädäntöön en näe keskustelua Euroopassa, joka, jota käytäisiin yksityiskohtaisesti tällä alalla ja näiden institutionaaliseen mallien muuttamisesta. Jos yliopistoja ei ensin perusteta tutkimukseen, niin aina tulee olemaan ongelmia ää, osakun, tai tiedekuntien ja muiden ää, tasolla. Tämä on haaste yliopistojärjestelmässä ja nyt järjestelmä liikkuu hiljalleen äh, tutkimuksen kohtaan. Kiinassa mennään erittäin paljon tähän suuntaan. Latinalaisessa Amerikassa ollaan vuosikymmeniä takana, koska sielläkin perustetaan opetuksen yliopistotoimintaa. Eli tämä on erittäin tärkeä kysymys ja haluaisin kuulla enemmän Euroopasta jos saadaan nämä perusasiat kuntoon, niin se sitten vaikuttaa järjestelmän muihinkin osiin. Kuinka paljon minulla on aikaa? Muutamia muita kommentteja. Ihan haluaisin olla selvä siitä, että Stanford ei hyväksy riskipääomaa. Me olemme yksityinen yliopisto, enkä, emmekä voittoa tuottava järjestö. Stanfordin rahoitus tulee tutkimusapurahoista Yhdysvaltojen hallitukselta sekä yrityksiltä ja säätiöiltä. Sitten on opiskelijamaksut ja sitten on muut kulut. Kolme miljardia dollaria on kokonaisbudjetti, yksi miljardi siitä menee tutkimushankkeisiin. Yritykset, joiden kanssa olemme tekemisissä, niin se tehdään teknologia lisensointialalla. Ne eivät tule ylemmälle taholle. Tiedän, että monissa muissa yliopistoissa koko hallituksen pitää hyväksyä tämä toiminta, ja se on hyvin byrokraattinen prosessi. Tämä ei ole se, mitä me teemme. Ja mitä en näe tapahtuvan on se, että eurooppalaiset yliopistot tulisivat Stanfordiin ja pyrkisivät ymmärtämään erilaisia tapoja järjestää yliopistot innovaation ympärille. He tulevat ja käyvät laboratoriossa ja ympäri kampusta, mutta he eivät tule kysymään niitä kysymyksiä, joita heidän pitäisi kysyä. Sitten konkurssilainsäädäntö koti ja kaikki henkilökohtainen omaisuus menee. Tämä on yksi asia, jota, käytin, jota tutkimme Irlannin työryhmässä. Tämä pitää toteuttaa Euroopan laajuisesti, jos halutaan suuria muutoksia ruohonjuuritason toiminnan alalla. Emme voi jäädä potemaan sitä yritystoimintaa, joka meni pieleen koko loppuiäksi. on ristiriita jollakin tasolla eurooppalaisten innovaatioiden <clears throat> välillä. Koska jos esimerkiksi tuomme nämä seitsemän ja kahdeksannen tutkimuksen puiteohjelman tavoitteeksi innovaation paremmin, niin, niin luodaanko työpaikkoja Euroopan tasolla? Vastaus on todennäköisesti ei koska nämä angel capital, angel enkelipääoman eh, e- epätasainen jakautuminen on selkeää. Eli tässä saadaan jännitteitä Euroopan unionin välillä, kun kaupalliset tulokset jaetaan vain muihin, muutamiin eh, maihin tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä. Tätä pitää miettiä ja eurooppalainen integraatio ja koheesio on erittäin tärkeää Minulla ei ole ratkaisua tähän, mutta tämä on jotain, mitä teidän pitää pohtia. Shanghai, se on eri, ehdottomasti erittäin tärkeä tuleva nouseva klusteri ja minun mielestäni globaalisesti Shanghai on Piilaakson lähin kilpailija ja ehkä 20 vuoden päästä yhtäkään yksikään klusteri Euroopassa ei ole edes lähellä, ei edes lähellä tätä tasoa. Tämä on erittäin vaikea luoda uudestaan tätä piilaaksoa. Haluaisin kutsua, että kaikki tulisitte käymään Stanfordin yliopistossa. Katsotaanpa. Yksi toinen tärkeä kysymys, jonka kollega Espanjasta otti esille, on se, että me asumme sellaisessa maailmassa, jossa tekninen monimutkaisuus vain lisääntyy ja päätöksenteon ja teknologian vauhti, kehityksen vauhti vain menee eteenpäin. Jos saamme tällaisia keskity, keskitettyjä päätös, päätöksentekomenetelmiä tässä yhä monimutkaisemmassa maailmassa, niin onko tämä hyvä malli sitten talouskehityksen kannalta? Minulla on kysymyksiä tai siitä, että kuinka luotettava tämä järjestelmä on. Siksi piilaaksossa pyrimme pitämään hallituksen äh, kädenmitan päässä ja pyrimme edistämään äh, investointien tasolla ja yliopiston tasolla äh, sen sijaan, että meillä olisi tämmöinen ylhäältä alas lähestymistapa. Meillä on paljon opettavaa myös Euroopasta innovaatiopolitiikassa. Nyt käytän aikani jo loppuun. Ihan lopuksi innovaatioista. Minulla on paljon kysymyksiä niistä miljardeista euroista, jotka on mennyt tietoverkostoihin ja tietoverkostoihin ja niin edelleen. Mitä ne ovat tuoneet sitten työpaikkojen osalta, en tiedä. Tässä jotakin huomiota, jota me näemme Piilaaksosta ja kiitos mahdollisuudesta, että pääsin tänne puhumaan. So, ich darf mich auch ganz herzlich Minäkin kiitän erittäin lämpimästi kaikkia asiantuntijoita ja esittelijä Merkkisiä hyvästä valmistautumisesta. Kuulemme kaikkea mielenkiintoista. Mutta henkilökohtaisesti tässä nyt hieman saimme myös tuntumaa siitä, mitä innovaatiot tarkoittavat. Kiitos tästä. Ja vielä loppupuheenvuoro Rova Merkisille. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille puhujille, kiitoksia kaikille paikalle tulijoille. Pääkysymys oli se, että mitä innovaatio on. Innovaatioajatukset miten ne voidaan luoda markkinoille. Mitä se onkin sitten, me nopeammin, me se kohdennetun, ja se kohdentuu ratkaisuihin. Ja me haluamme sen tapahtuvan Euroopassa. Tämän takia tarvitsemme enemmän kohdentumista, parempaa rahoitusta, enemmän vakautta ja yksinkertaisuutta. Mutta kaikkein eniten tarvitsemme kunnianhimoa. Me tarvitsemme sen mini-Manhattan-projekteja, Euroopassa ja myöskin eurooppalainen mies kuun pinnalle. Tätä tarvitaan. Kantojen muutosta siitä tuetaan toimintaa, me tätä rohkeutta, että päästään liikkeelle, tehdään päätöksiä ja keskitytään. Meidän pitää löytää ne suuret haasteet ja meidän pitää määritellä, kuinka päästään niihin antamalla vapauksia. Ja varmaankin suurin osa näistä ajatuksista on jo esitetty mietintöluonnoksessa innovaatiounionista, joten kiitokset teidän kaikista panoksista jo ennen tätä kuulemistilaisuutta ja muistan, että tehkää yhteistyötä. Ja, ja me pyritään siihen, että me rajoita liikaa innovaatiota. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Lämmin kiitos. Nyt päätämme tähän ja tapaamme jälleen helmikuun lopussa.